Esityslistalla on yhteiskeskustelu G20-huippukokouksesta ja Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Me saamme julkilausumat neuvostolta ja komissiolta. Kysymys on G20-huippukokouksesta 11.12. marraskuuta. Saamme myös Eurooppa-neuvoston kokouksen 28.–29. lokakuuta valmistelusta neuvoston ja komission julkilausumat. Tämän lisäksi meillä on myös Beresin mietintö rahoitustalous- ja sosiaalikriisistä suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi. Tämä on välimietintö. Ja sen lisäksi meillä on äh, Diego Feijon mietintö unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehityksen parantaminen etenkin euroalueella. Keskustelun aluksi haluaisin pyytää neuvostoa. Oliver Chastel, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président, monsieur... Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin johtaja, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää neuvoston nimissä tästä mahdollisuudesta kertoa neuvoston valmisteluista koskien tulevaa Euroopan neuvoston kokousta. Esityslista on aika tiivis. Siinä keskitytään talouden hallintoon epäilemättä. Kuten tiedätte, Van Rompuy on johtanut ryhmää, joka kokoontui maanantaina ja siellä hyväksyttiin loppuraportti, jossa on suosituksia ja konkreettisia merkittäviä ehdotuksia, joiden kautta voimme saada aika laadunparannuksia talouden hallinnossa. Erityisesti tarkoituksena on kiristää verokuri, julkisen talon kuria, vahvistaa koordinaatiota eh, kriisissä ja vahvistaa instituutioita. Kaikki nämä suositukset voidaan nopeasti toteuttaa lainsäädännön kautta. Toivomme, että Euroopan neuvosto voi tukea näitä suosituksia niin, että komissio, parlamentti ja neuvosto voivat päästä nopeasti eteenpäin näissä valtavan tärkeissä asioissa. Tämä ainakin olisi myönteinen merkki taholtamme ja osoittaisi, että pystymme vastaamaan näihin merkittäviin taloudellisiin haasteisiin. On totta, että jotkut ovat tuoneet esille muita suosituksia ja vaihtoehtoja, jotka menemme pidemmälle kun nämä esitetyt koskevat esimerkiksi äänestysoikeuden pidättämistä tai uusia äänestyssääntöjä tai käännettyä enemmistöä. Nämä eivät ole teknisesti eivätkä poliittisesti mitään helppoja asioita. Niistä tullaan keskustelemaan ensi viikon Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Toinen merkittävä asia Euroopan neuvoston esityslistalla koskee G20-kokouksen valmistelua. Euroopan neuvoston olisi määriteltävä unionin kanta pohjautuvan valmisteleviin töihin, joita eilen juuri ECOFIN kokouksessa suoritettiin. Yleisesti ottaen on tärkeää, että Seulissa kiihdytetään niitä toimia, joiden kautta päästään vahvempaan, kestävään ja tasapainoiseen kasvuun. Erityisesti on, tar- on vastattava maailmanlaajuisiin epätasapainoisuuksiin, jotka aiheuttavat uhkia kasvulle vuonna 2008 eh, siitä alkaen, eli g 20 voimantulon jälkeen on tilanne muuttunut. Monien päätösten luonne, joilla on suoria vaikutuksia kansalaisimme, on aivan muutamassa kuukaudessa siirtynyt paikalliselta kansalliselta tasolla kansainväliselle tasolle. Globalisaatio edellyttää, että suurimmassa osassa kysymyksiä on toimittava samanaikaisesti Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Tiedämme kaikki, että Euroopan unioni tarvitsee vähän aikaa päästäkseen sopimukseen uudesta perussopimuksesta, jonka olisi vahvistettava Euroopan unionia kansainvälisillä foorumeilla. Siihen meillä meni viimeiset kymmenen vuotta, mutta saimme aikaan tämän perussopimuksen viimeisten kymmenen kuukauden aikana. Olemme huomanneet, kuinka tärkeää se oli. G20-kokous on osoittanut tiettyä menestystä alusta alkaen, mutta kaikkein tärkein koe ja haaste sitä odottaa tulevina viikkoina ja tulevina kuukausina kun meidän on vastattava vakaviin va- haasteisiin niin, että selvisimme näistä äh, ongelmista. Koreassa äh, keskuspankkien johtajat G20-kokouksessa tapaavat ja sitten on toinen kokous äh, marraskuun puolivälissä substanssista EUn kestävä, pysyvä, tasapainoinen kasvu pohjautuu vakaalle kasvulle. Sitten tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotta voidaan tukea työllisyyden kasvua. Sitten kolmannekseen rahoitusmarkkinoiden vakautuminen. Neljänneksi talouden hallinnon vahvistaminen. Tästä viimeisestä kohdasta marraskuun huippukokouksessa esittelemme työryhmän tulokset, kun Eurooppa-neuvosto on ne hyväksynyt. Eurooppa, un, Euroopan unionia kiinnostaa paljon tämä G20 peer review. Tiedämme, kuinka tämän tyyppinen harjoitus voi olla hyödyllinen. Kaikkien on tehtävä oma osansa ja osoitettava hyvää tahtoa niin, että voidaan edistää tätä Framework for Growth periaatetta, mutta taistelu on pitkä ja meidän on tehtävä kestävästi työtä. Tekniset tahot, kuten Financial Stability Growth, edistyy työssään ja tiettyjen asioiden kehittyminen edistyy hyvin. Meidän on päästävä siihen, että IMF kasvaa kestävällä tavalla – on pidettävä kiinni jo aikaisemmista sitoumuksista, jotka tehtiin muun muassa viime vuonna Pittsburghissa, niin että voisimme paremmin ottaa huomioon kansainvälisen taloudellisen todellisuuden ja että myös nousevat taloudet voidaan huomioida, mutta on sanottava selvään, että ei voida odottaa, että EU yksin tekee kaikki myönnytykset tässä asiassa. Kaikkien kehittyneiden maiden on tehtävä oman osansa me olemme käytettävissä, kun ajatellaan edustavuutta, hallittavuutta ja kiintiötä. Varmasti me voimme löytää kompromissin. Kukaan ei saa sanoa, että EUn syy olisi se, että mitään ei tapahdu. Unionina olemme neuvotelleet keskuudessamme tästä asiasta ja muista avainkysymyksistä G20-valtiovarainministerien kokousta varten, joka pidetään vielä tällä viikolla, jotta eurooppalaiset puhuisivat yhdellä ainoalla äänellä ja keskittyisivät eh, niiden etuja, niitä puolustamaan, jotka kannattavat heidän etujaan. Komissio ja neuvosto tekevät eh, kaikkensa puolustaakseen meidän yhteisen kannan puolustamia etuja. Se on kuukausien työn tulosta, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat olleet mukana. Sitten ilmapiiristä mm, Tarkoituksena ei ole käydä Eurooppa-neuvostossa syvällistä keskustelua. Ympäristöasioiden neuvottelu 14. lokakuuta hyväksyi jo tekstin, jossa Euroopan unionin kanta on vahvistettu. Nyt on kiireellistä päästä eteenpäin kunnianhimoisessa suunnitelmissa ja tor- ilmastonmuutoksen torjunnassa 2012 jälkeen EU edelleen puolustaa etappeihin perustuvaa järjestelyä Kioton ja Kööpenhaminan myötä. Tarvitaan sitovat puitteet kansainvälisesti ja siinä on huomioitava Kööpenhaminan että Cancunin konferenssissa on päästävä tasapainoiseen tulokseen, jossa, jossa vastataan osapuolten tarpeisiin. Ja unioni on sanonut, että se haluaisi juridisesti sitovan yhden ainoan elimen, e- välineen, jossa huomioidaan Kioton sitoumukset Tähän tarvitaan laajempia järjestelyjä, joihin mukaan tulisivat kaikki suuret taloudet ja otettaisiin huomioon kansainvälisen toiminnan tehokkuus ja vastattaisiin tarpeeseen taata kiireellisesti luonnon koskemattomuus. No. Lyhyesti haluaisin ottaa esiin sen, miten valmistelemme EUn kantaa huippukokouksessa Venäjän, Ukrainan ja USA kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun huippukokousvalmistelut josta keskustellaan avainkumppanien kanssa valtioiden hallitusten tasolla Euroopan neuvoston päätösten mukaisesti viime syyskuulta. Tarkoituksena on, että valtioiden hallitusten päämiehet voisivat keskustella avoimesti suurista haasteista suhteissamme kumppaneidemme kanssa ilman, että mitenkään ne ennalta arvioidaan tätä keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin puhua jostakin avainkysymyksestä seuraavassa huippukokouksessa. Varmastikin tulee olemaan tärkeää keskittyä huippukokouksen USAn kanssa joihinkin avainkysymyksiin yleisesti ottaen pitäisi vahvistaa yhteistyötä, transatlanttista yhteistyötä. Sehän olennainen akseli, kun pyritään löytämään tehokkaita ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, jotka edessämme ovat. G20-huippukokouksen jälkeen seuraavana päivänä EU-USA-huippukokous on huomattavan hyvä tilaisuus ottaa huomioon nämä tulokset ja kehittää yhteistä lähestymistapaa monissakin taloudellisissa ajankohtaisissa kysymyksissä. Meidän pitää myös pyrkiä kehittämään yhteistä lähestymistapaa ajatellen nousevia talouksia. Huippukokouksen pitäisi toivomme ainakin saada aikaan transatlanttinen e- taloudellinen neuvostofoorumi, jossa käsitellään muitakin kuin säädöskysymyksiä. Neuvosto voisi tutkia hyödyllisellä tavalla, miten reagoidaan kriisiin, edistetään kasvua, työllisyyttä, vahvistetun mandaatin pohjalta me odotamme myös että voimme käyttää tilaisuutta siihen, että valmistaudumme jo Cancunin ja tietenkin odotamme myönteistä huomattavaa signa- merkkiä kumppaneidemme suunnasta Amerikasta. Sitten ulkopoliittisiin tärkeisiin kysymyksiin ne ovat myös esityslistalla, erityisesti mitä tulee Sudaniin, ja myös Iranin. Sitten huippukokous Ukrainan kanssa, toinen keskustelu on tarkoitus pitää siitä tänä iltapäivänä korkean edustajan kanssa, enkä nyt puhu siitä juurikaan enempää tänä aamuna. Sitten Venäjän huippukokous siellä aiomme ilmaista täyden tukemme kumppanuudelle ja uudistamiselle. Näin voidaan vahvistaa yhteistyötämme kaikilla eri alueilla, erityisesti tärkeissä kysymyksissä, kuten energia- ja innovaatiokysymyksissä. Puhemies, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä pääelementit Euroopan neuvoston kokouksesta ensi viikolla. Tiukka, huomattava, raskas esityslista. Kiitän teitä huomiostanne. Thank you very much for... Kiitokset, kiitokset tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin tärkeä sisälsi hyvin tärkeää informaatiota meille. Komission puheenjohtajalle tervetuloa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies, parlamentin puhemies, neuvoston puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Tänään me keskustelemme aiheista, jotka otetaan esiin seuraavassa huippukokouksessa, ja minä keskittyisin niihin asioihin, jotka mielestäni ovat tärkeimpiä asioita. Hall- talouden hallinto Euroopan unionissa, sekä ottaen huomioon nämä huippukokoukset, tämä Venäjän huippukokous ja USA kanssa käytävä huippukokous, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä huippukokouksia liittyen G20 ja myös Cancunin ilmastonmuutoskonferenssi on tärkeää. Taloudellisen hallinnon uudistus on erittäin tärkeää, että saisimme aikaan pysyvää elvytystä ja parempaa uskottavuutta. Ja sen vuoksi komissio on ollut hyvin tiukka lähestymistavassaan. Komission viime kuussa tekemät ehdotukset pyrkivät äh, toteuttamaan tai näyttämään, miten tämä kriisin on johdettava äh, todellisiin toimiin. Talouspolitiikka politiikkaa on parannettava paremmalla finanssikoordinoinnilla ja makrotaloudellisella tasapainolla. Joten kuten olemme usein sanoneet, meidän tulee luoda todellinen taloudellinen unioni. Pidän hyvänä sitä, miten parlamentti on kiinnittänyt huomiota näihin ehdotuksiin ja ensimmäisessä käsittelyssä näkyy jo, että Eurooppa on sitoutunut siihen, että tämä uusi visio toteutetaan. Meidän täytyy saada nämä säännöt toimeenpantua ensi vuoden puoliväliin mennessä. Sen vuoksi kehotankin jäsenvaltioita kulkemaan loppuun asti toteuttaakseen nämä tavoitteet kiireellisenä asiana. Tähän mennessä olemme saaneet aikaan parempaa konsensusta avainalueesta, eli vakaus- ja, vakaus- ja kasvusopimus. Ja tasapainoa on parannettukin tämän Task Forcein avulla, jonka puheenjohtajana toimii Herman van Rompuy. Kunhan tämän ryhmän työ on viety loppuun ja kaikki päätökset on tehty, tämän yhdistetyn prosessin tavoitteena ja tuloksena pitäisi olla kunnollinen visio taloudelliselle hallinnalle, jonka pitäisi olla kattavampi ja myös soveltuvampi ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sen täytyisi olla myös vakaampi, eh, kun puhutaan sanktioiden käytöstä. Haluaisin kuitenkin olla selvä. Eh, tämän tuloksen täytyy kuitenkin olla suuri ero nykyiseen tilanteeseen. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että Euroopan unioni on ottanut opikseen kaikesta tässä kriisissä. Joten asioita on vielä sovittava. Yksi erityisen tärkeä asia on se, millä tavalla korvaamme nykyisin kriisimekanismin sellaisella mekanismilla, joka olisi vakaampi ajatellen vuotta 2014. Me teemme kaikkemme, jotta voimme välttää vastaavia kriisejä koskaan enää mutta meidän täytyy olla paremmin valmistautuneita kriittisille kehityskuluille uudessa maailmassa. Valmistautuneita ja meidän täytyy olla hyvät kriisinvalvonta- ja hallintamekanismit ja tätä kautta mahdollisesti voimme estää vastaavia kriisejä tulevaisuudessa. Komissio on kiinnittänyt paljon huomiota niihin näkemyksiin, mitä jäsenvaltiot ovat esittäneet liittyen perustamissopimuksen muuttamiseen. Kaikkihan tietävät, että perustamissopimuksen muuttamisessa tarvitaan yksimielisyys jäsenvaltioiden kesken. Tällä hetkellä komissio keskittyy sisältöön ja tällä me tarkoitamme sitä, millä tavalla luotaisiin pysyvä mekanismi, joka voisi tarjota puolustusjärjestelmiä kriisin uhatessa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tätä mekanismia käytetään vasta viimeisenä mahdollisuutena yhteisten etujen nimissä. Ja jos me onnistumme tässä, saamme aikaan järjestelmän, joka tarjoaa tehokasta ja tervettä talouspolitiikkaa, kannustimia investoijille ja tällaista vastuullista talouspolitiikkaa. Uskon, että kaikki ovat ottaneet opiksi tästä kriisistä ja sen vuoksi Euroopan unioni haluaa kansalaistensa eduksi tällaisen uuden järjestelmän, jossa ollaan valmistautuneita. Ja äh, nyt lähdemme nimenomaan rakentamaan tätä järjestelmää terveemmälle pohjalle. Eurooppa 2020 varainhoitoasetus ja tämä uusi mekanismi antaa meille mahdollisuuden valmistautua hyvällä tavalla G20 huippukokoukseen. Tämä tulee olemaan varsinainen testi G20 ja katsoa kykeneekö G20 johtamaan maailmaa globaalilla tasolla. Minä uskon, että se kykenee ja minä uskon, että Euroopan unionilla tulee olemaan avainasema, kun tästä tehdään menestystarina. No mitä me haluamme Söylissä sitten saavuttaa? Ensinnäkin täytyy muistaa, että että G20 on ollut tärkeä rooli tämän kriisin ratkaisemisessa. Se on toiminut yhtenäisesti. Ja meidän tulee jatkossakin toimia yhtenäisesti ja yhteistyöhenkisesti. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy hyväksyä se, että globaalit epätasa-arvot ovat huolenaihe kaikille ja me emme voi ohittaa sitä tosiasiaa, että vaihtokurssit ovat tärkeä asia. Sen lisäksi meidän täytyy nähdä toimia myös finanssilaitoksissa. Me tarvitsemme äh, lisää joustavuutta, samanlaista joustavuutta äh, kuin mitä Euroopan unioni on osoittanut. Me olemme nyt äh, juuri itse unionissa rahoitus- ja finanssijärjestelmämme uudistamisen keskellä. Ja kiittäisin teitä siitä, että me kykenemme tämän mahdollisimman nopeasti toteuttamaan. Menestys ja eteenpäinmeno meno on ollut hyvää, mutta meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että kaikki nämä suunnitelmat toimeenpannaan. Finanssisektorilla on tässä tärkeä osuus ja sen vuoksi unionin täytyisi viedä eh, eteenpäin tätä finanssiveroa myös eh, tätä transaktioveroa pääomasiirroille eh, globaalilla tasolla. Ja täytyy huolehtia siitä, että me myös Euroopassa hoidamme asian. Seuraavassa G20-kokouksessa otetaan ensimmäistä kertaa mukaan kehitysyhteistyö. Tällainen monivuosinen toimintasuunnitelma otetaan esiin ja komissio on alun perinkin kannattanut tätä ajatusta alusta alkaen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että G20 kykenee tukemaan kehi- teollisuusmaita, mutta samanaikaisesti myös auttamaan kasvavia talouksia ja tukemaan niitä. Eilen kun puhuin täällä Strasbourgissa eh, YK pääsihteeri Ban Ki-moonin kanssa, hän erityisesti mainitsi tämän asian minulle ja hän oli hyvin kiitollinen siitä tuesta, mitä Euroopan unioni on tälle agendalle osoittanut. G20 pitäisi olla eh, vetävässä juna veturin asemassa siinä, kun viedään eteenpäin näitä uusia suunnitelmia. Meidän pitäisi inspiroida kumppaneitamme viemään lävitse esimerkiksi Dohan neuvottelukierroksen päätelmät. Mitä sitten tulee Kankunista, haluaisin <clears throat> sanoa tästä myös jotakin, koska tämä on hyvin tärkeä konferenssi. Meidän täytyy keskittyä omiin tavoitteisiimme, olla kunnianhimoisia Euroopan ja koko maailman puolesta. Sen vuoksi meidän täytyy viedä kansainvälistä prosessia eteenpäin ja se ei ole helppoa. Me tiedämme sen jotkut meidän pääkumppaneistamme. Heidän muutosvauhtinsa on hyvin hidas mutta meidän ei tule unohtaa, että samanaikaisesti me olemme ottamassa käyttöön kaikkein tehoikkaampaa ja laajimpaa järjestelmää leikata päätöksiä. Ja heti kun me saamme tämän päästökauppajärjestelmän käyttöön, sitä vahvemmaksi se muuttuu. Meillä on tässä parlamentissa, jäsenvaltioissa ja komission kesken hyvä konsensus siitä, mitä meidän tulee tehdä. Joten kun me tulemme Kankuniin, niin älkäämme sitten pilatko tätä konsensusta muotoseikoilla. Meidän täytyy olla luottavaisia ja päättäväisiä. Kankun ei ole tämän tarinan päätös, ei, vaan se jatkuu. Mutta Kankun voi olla hyvin tärkeä askel tällä matkalla. EUn täytyy antaa hyvin selkeä viesti niin, että nämä neuvottelut menisivät eteenpäin. Meidän tulisi pyrkiä konkreettisiin toimiin, joka loisi luottamusta ja uskoa tähän prosessiin ja toisi meidät lähemmäksi lopullista tavoitettamme. Siksi olen kirjoittanut Euroopan neuvoston jäsenille viime viikolla. Sanoin, että uskon, että tässä on, tämä on hyvin tasapainoinen ja realistinen lähtökohta ja se vie meitä eteenpäin ilman, että me tässä antaisimme mitään epäuskottavia odotuksia. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla Kankun pääsee eteenpäin, että saadaan aikaan tärkeitä sitoumuksia rahoituksesta ja siitä, että teemme selväksi sen, että me haluamme toimia esimerkkinä. Puhemies, arvoisat jäsenet, Euroopan talous tulee kasvamaan tänä vuonna enemmän kuin aikaisempana. Mutta elpyminen ei ole vielä täydellistä. Meillä ei ole tässä vielä tilaa epäröineille, koska työttömyys on vielä hyvin suurta. Me kaikki tiedämme, että meillä on ollut todellisia haasteita kuluneina kuukausina, joka myös näkyy selkeästi tästä edustaja Beresin mietinnöstä. Pidän hyvänä tätä kunnianhimoa ja sitä, että tämä parlamentti on hyvin konsensushaluinen näiden päätösten suhteen. Mutta me kaikki tiedämme, että tämä on nyt tilanne, jossa työttömyys istuu tiukassa, julkisia kuluja vähennetään. Meidän täytyy huolehtia kansalaisistamme. Me tiedämme myös, että Euroopan unionina me olemme kykeneet rahoittamaan tätä kriisiä ja me olemme ehdottaneet hyvin tärkeitä lainsäädäntömuutoksia taloudellisesta hallinnasta. Ja me olemme saaneet aikaan Eurooppa 2020 tavoitteet, jossa on kysymys kasvusta, älykkäästä kasvusta. Ja se on vastaus tähän huolenaiheeseen. Ja tähän vastaa myös edustaja Feijon erinomainen mietintö. Me olemme ehdottaneet hyviä markkinamekanismi toimia ja todellisuushan on se, että jos äh, kaksi vuotta sitten olisi kysytty, että onko Eurooppa valmis saamaan rahoituksen vakautus- äh, ja valvontamekanismin, niin useimmat olisivat sanoneet, että ei, ei se ole mahdollista, mutta nyt se on mahdollista. Ja me pyrimme kattamaan myös eri ulottuvuudet tässä. Ja haluaisinkin painottaa, että tämä sopimus, joka eilen neuvostossa äh, hyväksyttiin komission ehdotuksesta, lisää näitä varoja. Ja toivon, että me nyt pääsisimme päätökseen myös parlamentin kanssa näissä neuvotteluissa niin, että Euroopan unioni voisi hyötyä tästä kauan odotetusta säätelystä. Ja jälleen kerran me voimme tässäkin asiassa olla johtoasemassa. Tässä on kysymys hyvin tärkeästä alueesta, Meidän täytyy tarkastella todellista taloutta. Ja kiitänkin siitä, että tässä parlamentissa on laadittu tätä uutta direktiiviä, joka koskee maksuhäiriöitä ja myöhästymisiä, joka on hyvin tärkeää varsinkin PK-yrityksille. Viranomaisten esimerkiksi on maksettava 30 päivän sisällä tai sitten heidän täytyy maksaa korkoa. Te tiedätte, että tätä asetusta on odotettu PK-yrityksissä kuin kuuta nousevaa. Meidän työmme ei kuitenkaan ole vielä valmis. Näitä ehdotuksia on vielä työstettävä ja ne on vietävä päätökseen, mutta ne ovat osoittaneet jo tuoneet tuloksia. Ne ovat tehokas keino päästä tästä kriisistä ja saada aikaan elvytystä ja kasvulukuja, joka luo työllisyyttä ja jonka kautta meidän sosiaalinen markkinataloutemme sopii tälle uudelle vuosisadalle. Kiitokset. Grazie, presidente Barroso. Buongiorno tu. Kiitoksia puhemies Barroso. Päivä kaikille nyt neljä minuuttia. Edustaja Pervans Beres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies arvoissa komission puhe puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, rahoitus- ja talous- ja sosiaalikriisi, jonka maailmaa on nyt saanut kokea jo useiden vuosien ajan, maksaa 60 biljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti, joko yksi prosentti kasvusta vuodessa. Tämä tulee näkymään työttömyytenä myös eu ssamme 11 prosenttia tämän vuoden loppuun mennessä. Se tulee näkymään aikana, jolloin ra- valuutta, sota tavallaan alkaa. Tässä on riski lamasta ja tällaisista kaksinaisista taantumasta. EP, Euroopan parlamentti tuntee oman vastuunsa asiassa. Me haluamme lähettää va- vahvan viestin muille toimielimille, komissiolle ja neuvostolle, ja haluamme sanoa, että meidän täytyy lähteä uudelleen liikkeelle, saada aikaan lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle, ja tavallaan lyhyesti, tämä voidaan sitä lyhyesti, meillä on kollektiivinen yhteisvastuu ja vastuu, ja EU tasolla meidän täytyy toteuttaa strategiaa, joka mahdollistaa sen, että energia-alalla, Voimme olla voimakkaita sisä, sisäisesti ja myös ulkoisesti. Meidän pitää voida luottaa omaan voimaamme ja tässä me tarvitsemme eurooppalaista tasoa. Mutta komission puheenjohtaja, taloushallinto meille ei ole mikään visio. Se on keino, joka palvelee tätä strategiaa. Ja tähän strategiaan liitetään se tarvittavat keinot. Ensinnäkin tarvitaan rahoituskeinoja, se on haasteena, kun ajatellaan sitä, että tarkistetaan rahoitusnäkymiä. Ja tähän liittyy tämä yhteinen strategia energiakysymyksissä yhteisössä. On välttämätöntä saada aikaan ehdotus, jota te ette hyväksy, nimittäin ö, pääomasiirtojen transaktiovero. On välttämätöntä saada, voida rahoittaa eurooppalaisia in, in, innovaatioita Meidän pitää tasapainottaa verotusta Euroopassa, jotta se suosi enemmän työtä, työllisyyttä ja vähemmän pääomaa. Ja se kunnioittaa myös ympäristökysymyksiä. On välttämätöntä koordinoida talousarvioita jäsenvaltiotasolla eurooppalaisen hankkeen kautta, jotta toimitaan puhaltaan yhteisen hiilen, mitä tulee hallintoon. Me ehdotamme että luodaan herra euro, joka todellakin mahdollistaa sen, että saadaan aikaan taloudellinen harmoninen hallintotapa, joka on tasapainossa. Me ehdotamme myös sitä, että emme keskity ainoastaan tilanteeseen budjettivajen maissa, vaan haluamme tasapainottaa myös ylijäämämaiden tasapainottamistilanteen. Ehdotamme myös sitä, että yhtenäisrahoitus äh, rahapoliittisella alueella hoidetaan yhteisenä asiana myös velkaa ja että voisimme ottaa huomioon yhtenäisiä joukkovelkakirjojen liikkeellaskumista Euroopan tasolla. Me toivomme, että rahoituslain, jonka parissa työskentelee niin paljon, otettaisiin huomioon eurooppalaiset tarpeet, eikä vain rahoitusvakauden tavoitteita. Me haluamme rahoitusmarkkinoiden uudistamista, joka ottaa huomioon myös eettiset kysymykset ja moraaliset arvot, jotta se hyödyttäisi myös työllisyyttä, työpaikkojen luontia ja pitkän aikavälin investointeja. Mikään eurooppalainen hanke ei voi toteutua jäsenvaltioiden vastaisesti. Ainoa keino EUlle arvottaa sitä, mitä sillä on parasta, on antaa jäsenvaltioille intoa, tahtoa, eikä tämä tapahdu yhtenä, vain sellaisella keskustelulla, keskustelulla, jota käydään sanktioiden ympärillä, seuraamusten ympäriltä. Ei näin saada tätä innostusta eurooppalaisille lähteä liikkeelle jäsenvaltioiden kanssa tämän yhteisen hankkeen hyväksi. Me pyydämme sitä, että vahvasti korostettaisiin lisäarvoa, joka Eurooppa-projektiin liittyy, jotta eurooppalaiset pääsevät eroon tästä kriisistä ja pyritään varmistamme sen, että huomenna kaikki Euroopassa saavat työpaikan, pääsevät pois köyhyydestä ja voivat uudestaan luottaa eurooppalaisen hankkeeseen. Tähän me pyrimme. Toivon komission puheenjohtaja, että te voitte jakaa näitä ajatuksia ja otatte monia näistä ajatuksista, joita olemme esittäneet. Kiitoksia. Grazie, onorevole Beres. Kiitoksia, edustaja Beres. Seuraavaksi neljä minuuttia. Edustaja Feijo. Señor president, señor Presidente. Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olle Rehn, haluaisin onnitella teitä loistavasta myönteisestä vuoropuhelusta, jota parlamentti on käynyt komission edustajien kanssa ja myös neuvoston edustajien kanssa. Haluaisin aloittaa puheeni kiittäen kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön puolesta. Haluaisin kiittää erityisesti kaikkia varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen voinut vaihtaa mielipiteitä ja päästä konsensukseen. Se oli usein vaikea tehtävä Olemme kaikilta suunnilta puhuneet asiasta. Meillä oli henkilöitä, jotka puolustivat modernimpaa suverenisuutta, toiset puolustivat joitakin toimielimiä. Meillä oli paljon erilaisia mielipiteitä, mutta meillä oli yksi tavoite mielessä pyrimme löytämään ratkaisuja nykykriisiin. Kriisi osoitti, että Eurooppa ei osannut vastata siihen ajoissa. Hyvin usein e, Eurooppa ei osannut antaa parhaita vastauksia. Kriisi osoitti sen, että Euroopan unionin sisällä monet monet hallitukset e, säilyttivät vielä politiikkaa, joka ei perustunut tosiasioihin. Tästä syystä meistä on tärkeää löytää ratkaisuja, niitä parlamentti nyt omalla äänellään antaa. Jotkut ratkaisusta ovat lyhyen aikavälin ratkaisuja, toiset pidemmän aikavälin ratkaisuja. Me olemme jättäneet kahdeksan suositusta. Monenkeskinen valvonta, makrotalouden kehityksessä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on yksi siis niistä tarkoituksena on saavuttaa Euroopan unionin 2020-strategian tavoitteet. Tavoitteena on päästä kasvavaan Eurooppaan ja tavoitteena on myös vahvistaa vakautus, vakaussopimusta, mutta myös päästä kasvuun. Haluan toistaa tämän. Olemme tehneet myös suosituksia vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota siihen, mitä velan kanssa tehdään. On parannettava talouden hallintoon euro, euroalueella euroryhmän kautta ja perustettavan uskottava järjestelmä liiallisen velkaantumisen välttämiseksi. Edelleen olisi luotava eurooppalainen valuuttarahasto ja tarkasteltava budjettirahoitus- ja finanssipoliittisia välineitä ja käsiteltävä finanssimarkkinoiden sääntelyjen valvonta, johon sisältyy selkeä makrotalouden ulottuvuus. Myös on paljon parannettava tilastoja, niiden luotettavuutta ja parannettava unionin ulkoisen, ulkoista edustusta talous- ja raha-asioista. Näin voimme osoittaa, että parlamentilla on selkeä, tiukka ääni. Toivomme, että parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat tehdä työtä paljon paremmin koordinoinnusti tällä tasolla, niin että kaikki voisimme osallistua siihen, että ratkaisujen kautta todella voitaisiin päästä eteenpäin ja tuoda lisää ratkaisuja mahdollisten tulevien kriisien sattuessa. Tästä hetkestä eteenpäin EUlla olisi välineet, joiden kautta se voisi vastata mihin tahansa taloudelliseen tilanteeseen. Euroopan parlamentti on tehnyt paljon työtä tämän asian eteen ja näin tulee olemaan jatkossakin. Olemme nyt keskustelun alussa koskien kuutta lainsäädäntöehdotusta. Uskon, että parlamentti tulee säilyttämään oman kantansa näissä. Tästä syystä minusta on aika ihmeellistä, että neuvoston asiakirjassa, joka esiteltiin eilen, ei mainita parlamentin kantaa eikä näiden kahden toimielimen välisiä yhteyksiä. Vielä yksi huomio. Euroopan parlamentti pitää kiinni kannoista riippumatta eriäväisyyksistä mielipiteessä. Parlamentti on sitoutunut siihen, että kehitetään vahvaa Eurooppaa, lisää kasvua ja lisää hyvinvointiakin. Kiitoksia. Seuraavana Marta Andreasen yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies, kollegat. Minun lausunnossani Feijon mietintöön minä painotan kolmea asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy olla vakavissamme, kun me mietimme, millä tavalla annamme sanktiot kasvu- ja vakaussopimukselle jäsenvaltiolle. Ranskan presidentti ja Saksan kansleri ovat sopineet, että he jopa voisivat muuttaa perustamissopimusta niin, että voitaisiin antaa sanktioita maille, jotka rikkovat vakautta. Ja sen lisäksi täytyy voida käyttää budjettia, mikäli joku jäsenvaltio pitää pelastaa. Ja sen lisäksi täytyy myös äh, miettiä, äh, millä tavalla luottoluokitus vaikuttaa Euroopan unioniin ja minkälaista mekanismia me tarvitsemme. Näitä kohtia äh, on muutettu. Minusta minulla on velvollisuus nyt tavallaan luopua omasta lausunnostani. Onorevole David per Kiitoksia. Seuraavana David Kassa, yksi minuutti. President, memx dubju illi l-Unjoni Ewropea kienet eżemplari fil-mod ta' kif Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että EU on toiminut esimerkillisesti siinä, miten se hoiti valvontaansa. Voimme nähdä tämän aloitteista, kuten tämä uusi valvontapaketti, rahoitusvalvontapaketti, jossa identifioidaan järjestelmän riskejä. Toisaalta, kun puhumme taloushallintokäsitteestä, kukaan ei voi sanoa, etteikö työtä olisi edelleenkin paljon jäljellä. Mutta vaikka se kasvusopimuksen ongelma on siinä, että saattaisi luoda ongelmia muille maille, tämän takia meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta rohkaisemme sitä, että todellakin tunnustetaan vakavia todellisia sääntöjä, niin kuin olemme tehneet. Näin voimme varmistaa, että vakavaraisuutta löytyy valtion taloudesta finanssi- ja rahapoliittisesti. Työ on erittäin tärkeää, jota tässä on tehty. Se on ratkaisevan tärkeä taloushallinnon kannalta ja erityisesti kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Korea de Campos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, kaikki tunnustamme sen, että makrotaloudellisen makrotaloudellinen valvonta epäonnistui pitkälle, ja lyhyellä keskivälillä kriisin kautta voimme nyt vahvastaa sisämarkkinat ottaen huomioon eri ehdotukset koskien sähköistä kauppaa, sähköisiä maksuja ja harmonisoituja tuotteita ja verotusta niin, että lisätään kuluttajien luottamusta ja lisätään kasvua. EU on päästävä kestävällä tavalla kasvuun. Mm, tarvitaan vastuunalaisia budjetteja ja työttömyyden vähentämistä. Mm, nämä kaikki tekijät on otettava valvontajärjestelmän indikaattorit, jotka liittyvät eh, strategia 2020 on myös otettava huomioon tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia velvoitteita, jotta voidaan syventää ja ottaa käytäntöön rahoitusmarkkinavälineitä, joilla estetään talouksien kanssa spekulointi. Eurooppalainen valuuttarahasto saa tukemme. Se on myös väline, jolla voidaan välttää valtion velan markkinoilla spekulointi. Feijon mietinnön valmistelukeskustelu oli Äh, erittäin hedelmällistä ja se tuli hyvä mietintä. Seuraavana lyhyt puheenvuoro Martin Schulz. Kiitos puhemies. Herra puhemies, äh, puhujalistalla seuraavana olisi kyllä ihan muu. Äh, Aton Ramon, mutta haluaisin ryhmämme puheenjohtajana kertoa parlamentille – että Antonio Ramona on nimitetty huomisesta lähtien Espanjan sisäministeriksi ja se on meidän ryhmällemme erittäin suuri kunnia, joten häntä siitä haluaisin onnitella. Bene, grazie. Allora do la parola all'onorevole collega ministro Aureghi. Kiitoksia. Seuraavana annan puheenvuoron jäsenelle herra ministeri Aureghille. Onnittelut kaikkien puolesta. Kiitoksia, kiitoksia ystäväni Martin, minulla on vain pari minuuttia aikaa sanoa, että Eurooppa on näinä kuukausina päässyt merkittävällä tavalla eteenpäin talouden hallinnon alalla. Toissapäivänä Saksan ja Ranskan huippukokouksessa avattiin ovi ja annettiin uutta toivoa, kun annettiin mahdollisuus tarkistaa talouden hallintoa koskevia sopimuksia. Tiedän, että tämä on kysymys, joka vähän pelotti jäsenvaltioita, mutta minä uskon, että Euroopan mieliset ovat tyytyväisiä siihen, että tämä talouden hallinto edellyttää yhdessä sovittuja uudistuksia. Uskon vilpittömästi, että Saksan ja Ranskan välinen sopimus avaa mahdollisuuden sille, että Feijon mietintö AFKO-valiokunnan ehdotuksista pohtisi mahdollisuuksia sopeuttaa instituutiollista kehystä, johon ei kuulu ainoastaan vakaussopimus, vaan tapa, jolla voidaan lähentää talouksia ja luoda kasvua ja työllisyyttä ja jakaa varallisuutta paremmin niin kuin sosiaalidemokraatit ovat aina olla toivoneet. Oregi. Kiitoksia edustaja Oregi ja toivotan teille hyvää jatkoa. Työ ei tule olemaan helppoa. Sitten Joseph Doll. Kiitoksia. Niin tähän en pyri kyllä itse, hyvä ystävä, ilmeisesti siis ministeriksi. Hyvät kollegat, puhemies, yhteiset kohdat G20 huippukokouksen ja Euroopan neuvoston kokouksen välillä on, on se, että tot, kriisin jälkeiseen tilanteeseen. EUlle tämä tarkoittaa sitä, että järjestetään valtiontaloutemme kuntoon niin kansallisella kuin yhteisökin tasolla ja puolustamme valuuttamme euroa kun vahvistamme tätä sisäisesti ja puolustamme sen arvoa suhteessa muihin valuuttoihin, Euroopan neuvostoa hallitsee keskustelu talous- ja rahoitusalan hallinnosta EU:ssa. EPP suhtautuu myönteisesti ensimmäisiin Van Rompuyn ryhmän ehdotuksen, jossa erityisesti puhutaan tällaista seuraamusjärjestelmistä niille valtioille, jotka eivät noudata vakaussopimuksen säädöksiä. Mutta työtä täytyy vielä syventää ja siinä mielessä, että on enemmän yhteisömetodia käytössä ja vähemmän hallitusten välisyyttä. Olen tyytyväinen työstä, jota kriisivaliokunnassa tässä on tehty tässä asiassa. Haluan sanoa neuvostolle, että sen ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan parlamentti tästä lähtien on yhteislainsäätäjä. Se tulee täysin osallistumaan uudistusten määrittelyn jatkossa. Mitä enemmän parlamentti on mukana etukäteen jo, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia saada aikaan tyydyttävä lopputulos nopeasti. Minä pyydän puhe, puheenjohtaja Van Rompuyta ottamaan tämän huomioon. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan pitää saada äänensä kuulumaan, kun puhutaan valuuttojen suhteellisesta arvosta ja Eurooppa-neuvoston ensi viikolla täytyy määritellä meidän kantamme tässä asiassa ennen G20 kokousta Seulussa. Eurooppa kumppaneidensa kanssa, erityisesti USA kanssa, täytyy saada vastuuseen myös nousevat taloudet. Rahapoliittinen dumppaus ja miten se vaikuttaa sosiaalisiin kysymyksiin, sitä ei enää voida hyväksyä. Seulin huippukokouksessa kaksi näistä kahdesta kysymyksestä on esityslistalla kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen, mutta myös vakaus raaka-ainemarkkinoilla, erityisesti energian ja elintarvikkeiden alueella. Kyllä puhutaan myös globaalista hallinnosta. Kaikista näistä asioista Euroopalla on viesti annettavanaan, mutta tämä viesti ei ole uskottava, ellemme toteuta sisäisiä hallintovälineitä ja tehokasta hallintoa yhteisötasolla, mitä tulee valtion talouksiimme. Hyvät kollegat, me emme voi vaikuttaa maailmanlaajuisen hallintoon, emme todellakaan voi olla olemassa kansainvälisellä näyttämöllä, ellemme ponnistele tällä tavalla. Usein se on epäsuosittua, saamme valtiotalouksemme kuntoon, mutta jos pidämme kiinni prioriteeteistamme, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan tai ja otamme huomioon myös kehitysyhteistyöpolitiikan. Kiitoksia. Parolo. Kiitoksia edustaja Dole. Seuraavana Martin Schulz. Kiitos puhemies. Herra puhemies, haluaisin siterata valtio- ja päämiesten G20-huippukokouksen lausuntoa Pittsburghista syyskuulta 2009, eli siis vuosi sitten. Siellä valtioiden päämiehet velvoittivat itsensä seuraavaan. Me haluamme luoda puitteet, jossa poliittiset kuvaillaan politiikka ja yhteinen tie, millä me, tavalla me voimme tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan vahvan, kestävän ja tasapainoisen kasvun, jota me tarvitsemme. Ja että sitä kautta saadaan aikaan hyviä työpaikkoja, joita meidän kansamme tarvitsevat. Sitaatti loppu mahtavaa. Ja varmasti tänä vuonnakin kirjoitetaan seuraavassa huippukokouksessa vastaavanlainen lausunto ja niin seuraavassa ja seuraavassa ja seuraavassa. Mutta kysyisinkin, että mitä on tapahtunut, että saataisiin aikaan kestävää ja hyvää kasvua, joka tuo työpaikkoja, joita meidän kansalaisemme tarvitsevat. Siis tämähän on ihan oikein kyllä kirjoitettu. Mutta Euroopan tasolla on kuitenkin tehty oikeastaan vain leikkauksia, budjettileikkauksia, jolla on leikattu nimenomaan näitä keinoja parantaa ja elvyttää. Miettikääpä kasvua stimuloivia investointeja, jotka ovat välttämättömiä, jotta saadaan aikaan työpaikkoja, kestävää ja hyvää kasvua, joka vahvistaa valtioita, mitä valtiot välttämättä tarvitsevat, jotta he voivat vahvistaa ja konsolidoida budjettinsa ja hoitaa tehtävänsä. Tällä hetkellä tavallaan on toimittu liian mustavalkoisesti niin, että kaikki mikä on meno on huono ja kaikki mikä on leikkaus on hyvä. Ajatellen esimerkiksi eh, eh, Irlantia ja Kreikkaa, joihin kriisi on iskenyt eh, kaikkein pahiten, niin siellä kasvua voidaan saavuttaa vain käyttämällä rahaa. Tämä on dramaattista. Tämä kehityskulku on dramaattista, varsinkin sen vuoksi, että ne, jotka synnyttivät tämän kriisin, eli tämä häikäilemätön spekulointisektori, finanssisektori, eivät kuitenkaan ole mukana sitten taas esimerkiksi maksamassa tai haluamassa tätä finanssiveroa, transaktioveroa ja tällaisia asioita ei todennäköisesti G20-kään saada läpi. No ei tietenkään sen vuoksi, että sitä ei ole edes Euroopan tasolla kaikkia asioita yritetty saada aikaiseksi. Me olemme nyt hyvin dramaattisessa tilanteessa sen vuoksi, että tämän valtion päämiesten toimimattomuuden vuoksi olemme menossa väärään suuntaan. Sosiaalinen epätasa-arvo vahvistuu ennestään ja eh, ihmiset eh, kaduilla, mieltä osoittavat ihmiset ovat oikeassa sen vuoksi, että sosiaalinen epätasapaino Euroopassa, sitä vastaan ei taistella, vaan väärällä politiikalla sitä vain syvennetään ja no, tämä on asia, mitä tämän parlamentin pitäisi miettiä ja kehitellä äh, vasta äh, strategioita. Ja meillä on kollega Beresin äh, mietinnöt tässä, jossa puhutaan tästä transaktioverosta. Katsotaan, mitä tämä parlamentti nyt sitten sanoo, koska meidän täytyy osoittaa, että me tiedämme, että tämä on vaikeaa ja kovaa, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin. Ja meidän täytyy saada aikaan tämä transaktiovero. Hyvät naiset ja herrat, on myös toinen huolestuttava kehityskulku liittyen Sarkosin ja Merkelin tapaamiseen jossa he tavallaan lähtevät äh, ohittamaan eurooppalaiset äh, instituutiot. Toivon mukaan äh, herra Rompa vetää tästä johtopäätökset. Hänen täytyy tässä Task Force-ryhmässään luoda näitä toimenpiteitä. Ja herra Rompäylle on annettu tämä tehtävä luoda näitä toimenpiteitä. Mutta tämä mies Polo työskentelee tuolla kulissien takana salaisuudessa ja kaikessa e, hiljaisuudessa. Mutta sitten kun hän on valmis, niin hänelle sanotaan, että no sano mitä sanot, mutta me olemme jo tämän hoitaneet, Nikola ja Angela. Me olemme hoitaneet tämän. Nämä itse itsensä nimittäneet Saksan ja Ranskan kuninkaat ovat itse nimittäneet itsensä unionin johtajiksi. Jos minä olisin eh, Van Rompuy, niin ottaisin tästä kyllä nyt eh, itseeni. Vielä kerran, mikäli tämä kyseinen rouva ja herra olisivat katsaneet eh, hieman lähemmäksi tuota kanaalin saarta ja saaristoa, rantoja, niin he olisivat nähneet, mitä tapahtui. Ja uskovatko he todellakin, että Cameron esimerkiksi hyväksyisi tuosta noin vain äh, perustamissopimusten muutokset ja lähtisi äh, jarruttelemaan Euroopan kehitystä? Jos näin tässä käy, niin äh, tässä avataan Pandoran laatikko. Pandoran lipas. Ja tässä viedään Eurooppaa väärään suuntaan sekä sisällöllisesti että institutionaalisesti. Kiitos. Schulz, la parola Kiitoksia. Seuraavana Giffer Hofstadt. Uh, Puhemies, ehkä voin aloittaa siihen, siitä, mistä herra, Su, mihin herra Schulz lopetti. Ehkä jos halutaan muuttaa perussopimuksessa, tarvitaan äh, valmistelukokous. Sehän on ensimmäinen asia, mihin ryhdytään. Mutta emme ole vielä niin pitkällä vielä mielestäni. Nythän me tarvitsemme, hyvät kollegat, kiireellisesti mahdollisimman nopeasti sopimusta Eurooppa-neuvostossa koskien taloushallintoa ja, se, ja miten vahvistamme kasvu- ja vakaussopimusta. Nyt on vuosi siitä, kun Kreikan rahoituskriisi, velkakriisi alkoi lähes vuosi sitten. Se alkoi joulukuussa viime vuonna 2009 ja olen sitä mieltä, että nyt on sitten aika vetää johtopäätöksiä saada aikaan sopimusasiasta. Ja itse asiassa meillä on kolme ehdotusta pöydällä tällä hetkellä. Pitää myöntää tämä seikka. Teillä on komission ehdotus, samoin löytyy Task Force-työryhmän ehdotus eilisestä lähtien on myös Dovillen sopimus, kolmas ehdotus pöydällä. Ja mielestäni onkin hyvä, että parlamentti tarkastelee näitä eroja kolmen ehdotuksen kesken ja tekee valinnan, jos mikä on sopiva. Komissio mielestäni on tehnyt hyvän johdonmukaisen kunnianhimoisen ehdotuksen muutama viikko sitten. Ja työryhmä tällä, tähän mennessä eroa tästä ehdotuksesta jossakin määrin. Ja neuvosto toimii suositusten pohjalta eikä komission ehdotusten pohjalta. Tässä on iso ero, koska suositukset voidaan muuttaa ja komission ehdotuksia ei voida muuttaa. Ja tämän lisäksi tämä pidempi menettelytapa, joka liittyy työryhmän ehdotukseen, ja sekin on ristiriidassa komission ehdotuksen suhteen. Kuitenkin meidän täytyy sanoa, että työryhmä on myös seuraamusten kohdalla puoliautomaattinen. Ja senkin puhutaan enemmistösäännöstä, jota komissiokin ehdotti. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meillä on kolmas ehdotus. Eilistä lähtien tämä Dovillen ehdotus. Dovillen sopimus, niin oikeastaan täytyy sanoa, että se on sopimus Ranskan ja Saksan välillä. Sehän voi auttaa tämän tyyppisissä neuvostokysymyksissä, mutta tällä kertaa mielestäni se ei kyllä auta päinvastoin, koska äh, ranskalais-saksalainen ehdotus Dovillesta on tällaista vanhan koulun neuvoston politikointia ilman, että löydetään, sen sijaan, että löydetään äh, enemmistö, joka estää automaattiset sanktiot komissiolta, he ehdottavat tällaista enemmistöä, jotta voidaan lähteä liikkeelle seuraamusmenettelyssä. Niin komission ehdotuksen mukaisesti. Ja mielestäni tämä on valtaisa ero, koska puoliautomaattinen luonne komission ehdotuksessa on täysin hävinnyt tästä Dovilen sopimuksesta. En tiedä, tunnetteko Dovilen sopimusta tai Dovilea, mutta siellä on, löytyy rantaa ja kauniita hotelleja, siellä on myös kasino. Ja ehkä meidän pitäisikin oikeastaan olla puhumatta Dovilen sopimuksesta, vaan ranskalais-saksalaisesta kasinokompromissista. Koska itse asiassa, hyvät kollegat, kasinokompromissihan se on jäsenvaltioille tässä ehdotuksessa annetaan mahdollisuus edelleen mahdollisuus pelata euroalueella ja eurolla. Jos saatte vain tukea neuvostolta, voitte tehdä ihan samoin kuin Kreikakin. Jos, jos saatte neuvoston tuen, niin siitä vaan pelaamaan. Dovil-diili, ensimmäinen osa tätä Dovillen sopimusta, yksinkertaisesti heikentää, ei vain työryhmän ehdotusta, mutta erityisesti komission pakettia. Ja minä pidän tätä täysin käsittämättömänä. Erityisesti Saksan kanta. He ovat pyytäneet tiukempia sanktioita kymmenen kuukauden ajan ja nyt sitten toimivat aivan päinvastoin. Itse asiassa haluavat heikentää rohkeita komission ehdotuksia. Ja tämä juuri tällä hetkellä, hyvät kollegat, se mitä EKPn pääjohtaja Trichet pyytää rohkeampia ratkaisuja, rohkeampia ehdotuksia, jopa vieläkin pidemmälle meneviä kuin komission ehdotukset ovat olleet. Joten minun johtopäätökseni tästä on, että täällä parlamentissa meillä on yksi tehtävä. Meidän pitää kääntää toi, päälailleen niin tämä kasinokompromissi Dovillesta ja pitää kiinni hyvistä ehdotuksista, joita olemme saaneet komissiolta ja ryhtyä tarvittaviin tehtäviin, joka on lainsäädäntötehtävämme. Kiitoksia. Grazie, onorevole Verhofstadt. Kiitoksia, edustaja Verhofstadt. Seuraavana edustaja Konvendit, neljä ja puoli minuuttia. Hyvät kollegat, hyvät puheenjohtajat ja puhemies. Gii löysi nyt sellaisen jutun, että ei tuosta enää paremmaksi voi pa- panna. Schulzikin oli hyvä. Juu, kyllä minullakin on pieni ajatus täällä. Kyllä minullakin, kyllä minultakin löytyy. Kaikki tunnette Jules e-, Egime-elokuvan. Siinähän on nainen, Rova Merkel, Jules, tiedämme hyvin kuka hän on, Sarko tietenkin, Sarkosi. Kuka sitten Jim mahtaisi olla? Onko se Cameron vai Barroso? ongelma on juuri siinä komission kohdalla. Luulen, että tänä päivänä tämä parlamentti ja komissio, niiden on ryhdyttävä vilpittämään keskustelun, koska neuvosto ranskalais-saksalainen direktoraatio tässä aivan oikeassa neuvostolla on sellaista politiikkaa, joka on epäyhteisöllistä. Kyseessä on politiikka, jossa ei vastata Euroopan unionin ydinhenken. Vaikka meillä on erimielisyyksiä keskuudessamme, tässä Joseph Doll on aivan oikeassa. Nyt meidän tehtävänämme on pelastaa Euroopan unionin ja yhteisön metodi. Se edellyttää, että sekä komissio että parlamentti, me kaikki ymmärtäisimme, että tässä pelissä kukaan ei tule voittamaan – mikäli emme löydä yhteistä menettelytapaa komission ja parlamentin välillä ja parlamentin ja komission välillä. Herra Barroso, minä uskon teitä. Te haluatte transaktioveroja pääomasiirroja varten. Kyllä minä uskon teitä, ei tämä ole mikään ongelma. Mutta kuinka siihen päästään? Ei nyt ole kysy siitä, että sanotaan, että minä haluan. Niin, poikani tekee neljävuotias, hän haluaa. Ongelma on siinä, kuinka pääsemme tavoitteisiimme. Minä uskon, että komission ei pitäisi pyytää niin kuin ympäristöneuvosto on pyytänyt jälleen kerran tutkimusta siitä, onko ilmastonmuutos todella sellainen, että meidän on vielä lisättävä hiilidioksidipäästöjä ja niiden, että näin taas eilen pyydettiin, taas pyydettiin uutta tutkimusta. Todellinen uh, tutkimus transaktioverosta, olisiko sitten jotain hyötyä 0,01 prosenttia pääomasaartojen eh, transaktioveroista tulee 90 miljoonaa euroa, jos eh, taas sitten vähennette kansallisia maksuosuuksia eli siis vähennyksiä kansallisiin budjetteihin, saatte vielä lisää 50 miljardia Euroopan budjettia varten, jos meillä on 120 miinus 30, meillä on 90 miljardia, plus 50, se on 140 miljardia. Eri EU, tarvitaan riittäviä Euroopan politiikkoja Lissabonin äh, sopimuksen jälkeen. Me voimme kyllä saada ne aikaan. Siinä voittavat sekä valtiot että Euroopan unioni, mutta se tarkoittaa että meillä on oltava eurooppalainen näkökohta. Sitten toinen asia, herra Barroso. Öö, olen, olemme puhuneet alijäämistä. On olemassa alijäämiä ja alijäämiä. Se on niin kuin kol- kolesteroli meillä positiivista ja negatiivista sellaista. Jos on alijäämää, jonka kautta investoidaan, eli jonka kautta annetaan uusia näkymiä, tulevaisuuden näkymisiä, eihän se ole negatiivista. Jos taas investoidaan, niin kuin on aikaisemmin tehty, että investoidaan tuottamattomiin vanhoihin teollisuuden aloihin, kuten hiiliteollisuuteen, jossa siellä investoidaan tavalla, jolla tuhotaan vaan rahaa, silloin menetetään ja hävitään. Jos taas investoidaan tulevaisuuden teollisuuteen ja tekniikkaan, siinä voitamme. Näinhän meidän olisi tehtävä. Tätä pyydän myös liberaaleilta ei kyse ole ainoastaan siitä, että vaaditaan vakautta. Tietenkin halutaan vakautta, mutta on eroteltava toisistaan ne asiat, joita meidän on tehtävä ja mitä meidän ei enää pidä tehdä. Ei pidä puhua vaan alijäämistä, vaan on eroteltava, mitkä toiminnat ovat tuottavia ja mitkä eivät. Mikäli pääsemme sopimukseen, se on tietenkin vaikeaa, mutta mikäli pääsemme sopimukseen, niin sitten meillä olisi mahdollisuus vastata tähän jatkuvaan neuvoston harjoittamaan manipulaatioon. Tänä päivänä ongelma on se, että monet hallitukset haluavat vähentää Euroopan poliittista ulottuvuutta. Meidän roolimme on puolustaa ja lisätä Euroopan poliittista ulottuvuutta, koska ilman sitä emme tästä selviä. Kuten näette, herra Barroso, meillä on yhteinen etu, mutta meidän on mentävä tien loppuun asti. Ei pidä töniä parlamenttia, vaan olisi tönittävä vähän neuvostoa ja Euroopan neuvostoa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Convendit. Come... Kiitoksia, edustaja Convendit. Kuten näette, olen aika joustava puheajoissa. Myös siksi, että mun puheenvuorot ovat olleet oikein miellyttäviä ja Täällähän on kasin, kasinoa, elokuvia ja kolesterolia. Tästä tulee oikein mukava keskustelu. Sitten menemme eteenpäin. Seuraava puhuja, edustaja Kaminski, kaksi minuuttia. Mówią tu dzisiaj, e, używają różnych anegdot. E, Kiitos puhemies. Olemme täällä nyt kuulleet kaiken näköistä vitsiä ja kertomusta tänään. Kuunneltoni tätä keskustelua en voi olla muistelematta historiaa itse. Vietin 18 vuotta elämästäni sosialistisessa järjestelmässä, jossa puoluekokous puoluekokouksen jälkeen julkaisi uusia tavoitteita. Ja kaikissa sosialistisissa maissa äh, kansalaiset kuulivat puolueelta, miten tilanne paranisi minun kotimaassani meillä oli sisäisen kaupan ministeriö, mutta ei siellä ollut mitään sisäistä kauppaa. Ja tänään kun kuuntelen puheita, niin vaikuttaa siltä, että se ehdotus, jonka me olemme kuulleet Euroopan komissiolta, on komissio, joka on, on ehdotus, joka on suunniteltu äh, antamaan taloudelliselle politiikalle etulyöntiaseman politiikalta. Sen vuoksi, että poliitikot äh, jäsenvaltioissa tällä hetkellä lähinnä syyttävät Eurooppaa ja sanovat, että Eurooppa on huono, Eurooppa tekee eh, virheitä. Eurooppa on syntipukki jäsenvaltioiden omille virheille. Jäsenvaltiot kuitenkin tietävät, että mikäli niiden talouspolitiikka epäonnistuu, me kaikki häviämme siinä. Minä näen tiettyä vaaraa tässä ranskalais-saksalaisessa ehdotuksessa. Siitä tulee sellainen tilanne, jossa pikkukreikan täytyy noudattaa sääntöjä, mutta jos maa on tarpeeksi suuri, niin he kykenevät äh, tönimään muut pihalle ja selviämään. Ne kykenevät sitten rikkomaan sääntöjä. Me tarvitsemme eurooppalaista solidaarisuutta Herra puhemies, me tarvitsemme eurooppalaista solidaarisuutta. Minä tiedän, että puheenjohtaja Barroso on eurooppalaisen solidaarisuuden vaalija ja valvoja, ja arvostan sitä, mitä te teitte eh, Puolan ja Venäjän välisen kaasusopimuksen yhteydessä. Olen iloinen siitä, että tämä eh, solidarisuus toimii ja että Puola saa siitä myös apua ja hyötyä. Mutta emme kuitenkaan voi kieltää tosiasioita. Mikäli me johdamme itsemme sellaiseen tilanteeseen, jossa arkipäivän politiikka ja populismi eri puolella Eurooppaa dominoi taloudellista ajattelua, silloin me voimme unohtaa sisämarkkinoiden syventämisen. Minusta sisämarkkinoiden syventäminen on hyvä ajatus, mutta me Euroopan parlamentin jäsenet, me tiedämme, miten pitkälle meidän on mentävä sisämarkkinoissa. Joka kerta, kun me saamme verkkovierailulaskun äh, puhelinyhtiöistä. Kiitoksia edustaja Kaminski. Seuraavana edustaja Patrick Löjärik, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät puheenjohtajat, mikäli ymmärsin puheenjohtaja Barroso oikein, meidän analyysimme ovat täysin päinvastaiset. Sanoitte, että kriisi on jo takanaamme. GUE-ryhmä on pikemminkin sitä mieltä, että kriisi pahenee. Sen ratkaisemiseksi ehdotatte pönkirjoitusta vakaussopimuksen kautta ja sanktioiden vahvistamista. Minun mielestäni tarvitaan juuri päinvastaista, olisi parannettava työn ähm, palkkaamista, tarvitaan uutta verotusta, joka edistää työntekoa ja tarvitaan siirtojen transaktioveroa ja sosiaaliturvan parantamista, julkisen palveluin parantamista ja työllisyyspolitiikkaa, mutta pelkäänpä, että teidän strategianne ne johtaa, teidän strategianne johtaa EUn muuria vasten. Ettekö, nä, ettekö kuule, kuinka kaikkialla Euroopassa mm, osoitetaan mieltä jo kuudetta päivää tuhansia päiviä, tuhansia ihmisiä osoitti mieltä mieltään Ranskassa. He, heitä tukee 70 prosenttia kansalaisia, kansalaisista. Ettekö näe, mikä meitä uhkaa tänä päivänä? EUn ajatus perustuu vapaaseen kilpailuun ja vapaaseen kauppaan. Se nyt törmää rahamuuriin, talous ja nyt myös rahasodassa. Miksi meidän ei pitäisi mm, pohtia uutta järjestelmää, joka e, perustuu inhimilliseen kasvuun e, eikä vakaussopimukseen? sen EKPn äh, pitäisi rahaa painamalla äh, rahoittaa uudelleen valtion velkaa ja kansa, kansallisia kans, keskuspankkeja äh, niin, että otettaisiin huomioon sosiaaliset kriteerit. EU olisi tehtävä minun mielestäni aloitteita uuden maailmanlaajuisen rahajärjestyksen puolesta aloittain kiinalaisten ehdotuksesta koskien yhteistä kansainvälisestä valuuttaa, kuten Taila, Taimaa ja Brasilia ovat tehneet, miksi EUkin ei voisi ottaa val, valuuttavero, valuuttaverotusta mu, käyttöön. Hyvät komission ja neuvoston edustajat, minusta on jo aika pohtia uusia aloitteita ja kuunnella kansalaisia. Grazie, onorevole Leijarik. La parola, onorevole. Kiitoksia seuraavana Farage, kaksi minuuttia. Well, President puheenjohtaja Barossa. Te olette tässä pullistette lihaksianne, käytätte Lissabonin sopimuksen valtuuksia, joita teille annettiin ja laittomin keinoin. Ja nyt teette kaikkenne maailman näyttämällä EU-ssa, jotta saisitte kaikki valtion attribuutit aikaan, eikä tämä näkyy todellakin hyvin erityisesti viimeisissä e- ehdotuksissanne suorasta verosta, jota kannettaisiin EU-elinten e toimista kansalaisilta. Tietysti aikaisemmin oli varsin menestyksellinen riippumattomuusliike ja silloin sloganin oli, että ei verotusta ilman edustusta ja te todellakin hyvä herra ette ole edustaja, emme ole äänestäneet teitä, emmekä voi siirtää teitä virastanne pois. Että tämän suoran veron kautta olette tehneet suuren virheen. Ja minkälainen kallis klubi tästä on tullutkaan? Pari vuotta sitten brittien nettomaksu oli 3 miljardia, nyt se on 6 miljardia vuodessa. Ensi vuonna 8 miljardia euroa. Sen jälkeen 10 miljardia puntaa. Ja nyt haluatte ottaa pois brittialennuksen. Haluatte eroon siitä. Ja se tarkoittaa, että vuoteen 13 mennessä meidän panoksemme tulee olemaan 13 miljardia. Se on siis nelinkertaistunut kuudessa vuodessa. Ja yksinkertaisesti veronmaksajat Britanniassa, kun he ymmärtävät tämän kaiken, nä- näkevät tämän verotusehdotuksen. Meillä ei ole tällaiseen varaa, emme voi, me voi enää varaa Euroopan unionin, mutta näin kyllä hiukan toivoa. Dovelin eh, sopimus Sarkosin ja Merkelin välillä, te olette kaikki tästä niin kovin kauhistuneita tänään. Minä toivon, että se tapahtuu. Saadaan, hankitaan uusi sopimus. Te itse näytätte jopa tätä lähes tukevan. Hankitaan nyt uusi eurooppalainen sopimus ja äänestetään sitten kansanäänestyksenä kaikissa maissa, erityisesti, erityisesti Britanniassa. Ja britit kyllä tulevat vetämään sen johtopäätöksen, että tämä on erittäin huono diili Britannialle. He haluavat äänestämällä erota EUsta. Ja silloin kerran, kiitoksia tästä. No niin, hienoa, mahtavaa, taputtakaa. L'onorevole, sì, prego onorevole Schulz vuole rivolgere. Edustaja Schulz haluaa esittää kysymyksen herra Farigille. Edustaja Farage, minulla on teille kysymys. Ehkä te voisitte ystävällisesti vastata. Te kannatte kovasti huolta brittien veropunnista. Ihan kuten te minulla, niin teilläkin oli mahdollisuus tämän vaalikausin kauden aluksi miettiä, mistä nämä verorahat otetaan tai teidän rahanne otetaan brittikassasta vai eu kassasta. Joten eh, millä tavalla te olette nyt, eh, oletteko te eh, valinneet tämän brittikansallisen järjestelmän vai EU-järjestelmän? Notion... Pitäisi lopettaa tällainen käsite eurooppalaisesta rahasta. Se, että on tällainen suora vero, niin oikeastaan on, no, ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin eurooppalainen raha. Se on meidän rahamme. Me massiivisesti olemme nettomaksaneet tässä EU-ssa. E Eikä minkäänlaista taloudellista hyötyä tästä meille ole tullut takaisin. Ei minkäänlaista. It's our money non posso Presidente Barroso. Puheenjohtaja Barroso. No, uh, I usually do not intervene. Minä en yleensä uh, ota kantaa, mutta nyt haluaisin työjärjestyspuheenvuoron. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun edustaja Farage viittaa minuun ja sanoo minulle, että minua ei ole valittu. No ette te ette ole minua valinneet mitenkään, mutta tämä parlamentti on minut valinnut. Minut valittiin salaisessa lippuäänestyksessä tämän parlamentin toimesta ja te kuulutte tähän parlamenttiin. Te sanotte aina, että meitä ei ole valittu parlamenttia tai minua, ja tämä osoittaa kunnioituksen puutetta sekä komissiota että tätä parlamenttia kohtaan, jossa te myös istutte. Bene, bene. bene. Kaikki on Euroopan veronmaksajien maksamaa huutosalista. Pyydän, ette te jatkaisi tätä. Vi prego, prego, vi prego. Pyydän teitä. Raccolgo la precisazione del presidente Barroso e che mi sembra più mm, puheenjohtaja Barroson kanta oli aivan oikein. Sitten annan puheenvuoron edustaja Sosa Wagnerille kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Yritän hieman rauhoittaa tätä kiivasta keskustelua. Olen pahoillani, että G20-kokouksessa EUn rinnalla on mukana joitakin valtioita. Tämä, jotka kuuluvat siihen, olisi hyvä, että meillä olisi ainakin yhteinen kanta tuolla kansainvälisellä foorumilla. Mikä tämä yhteinen kanta sitten voisi olla? Minun mielestäni, minun vaatimaton mielipiteeni on se, että ensinnäkään emme voi enää lykätä globaaleja sopimuksia koskien kriisin seurauksia, enkä puhu ainoastaan rahoituksellisesta sopimuksesta. Toisekseen Euroopan on säilytettävä euro referenssiviitevaluuttana tai ikään kuin ankkurina, jotta vältettäisiin, että markkinoiden myrskyt riepottelevat meitä ja johtavat virheisiin, joita toistettiin viime vuosisadalla. Edelleen euron on pysyttävä airoena ja johdettava Eurooppaa ja edustettava sen arvoja ja, ja vapauksia on tiedettävä ja muistettava, että globaalissa maailmassa, globaalissa pelissä ne häviävät, jotka pelaavat vain kansallisilla korteilla. Kiitoksia. Grazie, onorevole Sosa Wagner. La paro- Kiitoksia, edustaja Sosa Wagner. Seuraavana Karas, kaksi minuuttia. Ja president, ja Puhemies, komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat keskustelu osoittaa, että De Villen sopimus äh, uhkaa ja häiritsee äh, kriisin valvontaa ja hallintaa. Ja De Villen sopimus on askel taaksepäin ja se osoittaa, että tämä kyseinen herra ja rouva eivät äh, noudata sitä sopimusta, kasvu- ja vakaussopimusta, joka vuonna 2005 sovittiin. 2005 äh, hän me sanoimme, että haluamme ylittää äh, ne ongelmat, joita on, ja me halusimme vastauksen, eurooppalaisen vastauksen nationalismille ja tietyille blokeille, joita kansallisvaltiot olivat äh, rakentaneet. Tämän me teemme näillä mietinnöillämme, Feijon mietinnöllä, Peresin mietinnöllä ja lainsäädäntötyöllä. Siihen meidän tulisi keskittyä, eikä antaa äh, tässäkään keskustelussa tuollaisten tapahtumien meitä häiritä. Meidän täytyy mennä eteenpäin, meidän täytyy löytää vastaukset. Ja nämä mietinnöt puhuvat selkeää kieltä. Kriisinhallinta ei ole ohitse. Rahapolitiikka ja finanssipolitiikka äh, eivät ole valmiita. Me sanomme selkeästi, kyllä sillä, että budjettivajeita on vähennettävä. Budjettivajeita ei saa enää tulla. Täytyy hoitaa asioita investointien säästämisen kautta ja ennaltaehkäisemisen kautta. Näissä mietinnöissä annetaan selkeä vastaus ja osoitetaan myös, että me haluamme enemmän Eurooppaa ratkaisun osana ja meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan talousunioni, turvallisuusunioni, sosiaalinen unioni ja tehkäämme sisämarkkinoista kotimarkkinat kaikille EU-kansalaisille. Yhteinen Eurooppa, Euroopan unionin aloitekyky on vastaus. Dovillen menettelytapa on tie kohti tuhoon. Kiitoksia sitten äh, Stephen Hughes, kolme minuuttia. Very much, President. Kiitoksia puhemies, niin kuin olemme kuulleet. Task-ryhmä, Task Force-ryhmä on laatinut mietintönsä herra Van Rompuyn johdolla. Siellä on kriisin ja budjettikuriehdotuksia, toisin sanoen Tämä on vain osa kokonaiskuvaa ja korostaisin, että tämä, kyseessä ovat vain ehdotukset. ECOFIN-ministerit varmastikin, jotka ovat olleet dominoivassa asemassa tässä työryhmässä, haluaisivat olla tämän loppukohdan olevan, mutta se on vasta alkua lainsäädäntöprosessille ja kaikki toimielimet varmasti ymmärtävät, että nyt Euroopan parlamentin työ lainsäädäntöehdotuksista joita komissiolta on tullut, pitää viedä loppuun demokraattisella tavalla neuvoston kanssa. Työryhmä on sanonut, että se pyrkii saamaan huoman, huo, suuren hyppäyksen kohti taloushallintoa todellisuudessa. Oikeastaan tässä kyllä on ehdotettu mahdollista askelta taaksepäin, mitä tulee hyvinvointiin ja vaurauteen Euroopassa. Ongelmana on, että tässä ehdotetaan sitä, että vahvistetaan välineitä, mutta vain instrumentteja, jotka keskittyvät ö, finanssipoliittiseen kuriin. Tämä on ongelma. Taloudellinen koordinaatio on enemmänkin kuin finanssipoliittista kurin, kuria, eikä talousliittoa saada aikaan ennen kuin tämä balanssi tunnustetaan Tämä kiistämättä johtaa vääristyneisiin talouspolitiikkoihin, jossa ei oteta huomioon tarvittavasti muita tärkeitä poliittisia tavoitteita, kun hoidetaan makrotaloudellista politiikkaa. Ja tällä minä tarkoitan kasvua, investointeja ja työllisyyttä. Me emme tarvitse uutta työryhmää, puheenjohtaja Barroso, joka laatii poliittisia toimi, toimiehdotuksia. Tarvitsemme sitä, että komissio käyttää oikeuksiaan, tekee ehdotuksia, jotka tarttuvat myös kasvuun, investointien ja työllisyyskysymyksiin. Mitä tulee ehdotukset, jotka nyt ovat pöydällä, minä uskon, että Parlamentilla on valtava vastuu tulevina kuukausina. Meidän täytyy tehdä joitakin muutoksia Feijon mietinnön mukaisesti, josta äänestämme tänään. Tarvitsemme kolmea päämuutosta. Liit, liit, liiallinen epä, budjettivaje, menettelytapa pitää ottaa huomioon työllisyystaso, ja siksi työllisyysneuvosto pitää ottaa mukana ne tarvittaessa päätöksentekoon. Sitten määrällinen arviointi valtioiden velkatasosta ja miten korjataan ja kasvusopimuksia. Tässä pitäisi kiinnittää täyttä huomiota kehitykseen, julkisiin investointeihin myös. Ja uudessa järjestelmässä yhteys G2020-strategian täytyy esittää selvästi ja käytännönläheisesti, mikäli mahdollista. Mitä tulee hallintoon, mainitsen vain kaksi asiaa tässä alkuvaiheessa. Neuvosto täytyy johtaa järjestelmää ja se on pääasiassa poliittisesti vastuussa kautta linjan ja varmistaa, että kaikki neuvoston kokoomukset, kokoonpanot ovat, otetaan huomioon, ei vain ECOFIN silloin, kun se on tarpeen. Ja lopuksi Euroopan parlamentin täytyy olla täysin mukana koko prosessin aikana, jotta varmistetaan mahdollisimman korkean tasoinen demokraattinen legitiimiys. Kun katsotaan vaikka ehdotusta Eurooppa-neuvostosta, nähdään kuinka parlamentin rooli kokonaan tästä puuttuu, joten kaikki poliittiset ryhmät, jotka pyrkivät vahvistamaan parlamentin ehdotuksia, parlamentin läsnäoloa, ja toivottavasti nämä ehdotukset hyväksytään muissa toimielimissä, jotta prosessi saa demokraattisen legitiimiydensä, jota se tarvitsee. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Schmidt puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, komission jäsen kollegat. Viimeisimmät vuodet ovat osoittaneet, että EU kykenee tekemään tärkeitä päätöksiä vaikeissa tilanteissa. Ikävä kyllä kuluneet päivät ovat olleet pettymys. EU tarvitsee selkeitä budjettisääntöjä, mutta samanaikaisesti Ranska ja Saksa epäröivät, ja se ei ole hyvä. Meidän viestimme on, älkää koskeko Olli Reenin ehdotukseen, piste. Minun kiitokseni edustaja Beresille ja Kris-valiokunnan jäsenille, jotka ovat osoittaneet, että tässä parlamentissa voidaan ylittää puoluerajat ja löytää ratkaisuja Euroopan parhaaksi. Aldella on tarkistus, joka merkitsisi sitä, että mikäli otetaan tämä transaktiovero, sen täytyy tapahtua globaalisti, mikä on hyvin tärkeää. Nationalismia ei saada hyväksyä Euroopassa, se ei saa palata. Me haluamme markkinataloutta, joka luo hyvinvointia. Me tarvitsemme yhtenäisempää Eurooppaa, avoimempaa Eurooppaa, vahvempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme yksinkertaisesti enemmän Eurooppaa. Ehdotetut sanktio mahdollisuudet koskevat lähinnä euromaita. Minä haluaisin, että tähän lisätään euro 27 ja haluaisinkin Feijon mietintöön tehdä suullisen tarkistuksen, jonka toivon parlamentin hyväksyvän. Esittelijä on ollut siihen halukas. Eli seuraava. Niin pitkälle kuin mahdollista kaikkien 27 jäsenvaltion tulisi noudattaa talousehdotuksia ja otetaan huomioon tässä myös euroalueen ulkopuoliset maat vapaaehtoiselta pohjalta. Puhemies, tänään ei ole aikaa äh, luoda unionia, joka hajottaa sen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja kaksi minuuttia herra Barroso ja herra Rehn, toivon todella, että katsotte, mitä Euroopan parlamentti on tehnyt tästä aiheesta. Mietintö Beres ja Beres, mietin, mietintö Feio. Olemme tässä yhteispäätösmenettelyssä koskien taloushallintoa ja voin sanoa teille vilpittömästi, että ainakin neljän parlamentin poliittisen eurooppamisen ryhmän välillä olemme ponnistelleet kompromissien puolesta, jotka olisivat dynaamisia kompromisseja nyt olemme palotelleet ongelmakohdan budjetista, verotuksesta, hallinnosta. Haaste on nyt siinä, että komissio, eli te, pyritte toimimaan tässä, tämä kuuluu meille, mutta tässä kuuluu myös teillekin. Ehdotatte globaalia kokonaisvaltaista pakettia, joka vastaisi Montin kertomuksen henkeä. Sitten myös Veijo pyrkii tekemään IMKO sisämarkkina-asioissa odotamme ehdotusta, kuinka pääsemme kriisistä eteenpäin, ei ainoastaan ajatellen makrotaloudellista hallintoa, vaan kuinka yhdistämme nämä kolme neljä makrotaloudellista, virrotuksellista ja budjettiin liittyvää asiaa ja tarjotaan siitä paketti. Olen varma, että jos teette näin, saatte kyllä laajan enemmistön tämän aloitteen taakse Euroopan parlamentissa. Jos nyt puhutaan ainoastaan julkisesta taloudesta, teidän omat yksikkönne muutamia vuosia sitten sanoivat, että Espanja oli yksi maista, joka parhaiten noudattaa vakaussopimusta, että julkinen talous on kunnossa Espanjassa, mutta ongelma oli siinä, että epätasapaino tuli toisaalta ja nyt Espanja on hirvittävässä tilanteessa. Tämä pätee myös Irlantiin. Näemme siis, että jos keskitytään ainoastaan julkisen talouteen, emme voi ratkaista kriisiä. Olemme tehneet kompromisseja eri mietinnössä, joita, tänään keskustellaan, huomenna niistä äänestetään ja silloin juuri nämä eri ongelmat otetaan yhteen. Tietenkin on kiristettävä budjettikuria, mutta jotta budjettikurin lisääminen ei johda sosiaalisiin menetyksiin, tarvitaan samaan aikaan Euroopan paketti, jolla edistetään investointeja ja ja veropaketti niin, että, että valtiot voivat kantaa tiettyjä veroja. Ja sitten herra Barrosolle, todella kannatatteko te tätä konsolidoitua yritysverotusta. Komissiolla on ollut kymmenen vuotta tämä ehdotus laatikoissa. Voisitteko te jo lopulta tehdä sen? La parola ora, Kiitoksia. Seuraavana Robert Zile, puolitoista minuuttia. Eh, eh, Puhemies, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, samoin varjoesittelijöitä, herra Klintsiä, Kris-valiokunnan puheenjohtajaa, koska me saimme aikaan kompromissin, mutta puhun nyt vain kahdesta kannasta, jotka mielestäni eivät ole tyydyttäviä. Nämä kannat eivät koske Ranskaa eivätkä Saksaa. Ensinnä sen jälkeen, kun en investoitu rajat ylittävällä tavalla vuodessa 2004 useissakin jäsenvaltioissa, yksityinen velka on noussut yrityksissä ja kansantalouksissa kymmenkertaisesti. Lisäksi tähän liittyi vaihtokurssiriskejä, jotka olivat mukana tässä toiminnassa, joten näissä maissa on vähän liikkumavaraa makrotaloudellisesti. Pitää nostaa veroja, talouksien, kotitalouksien pitää nyt pohtia, miten voivat maksaa rahoittaa velkaa Euroopassa ja tätä on käsitelty varsin epämääräisellä tavalla tässä mietinnössä. Toinen kanta liittyy tähän ensimmäiseen. Jos puhutaan uud- uusista jäsenvaltioista, joiden BKT on romahtanut siitä, kun ne liittyivät jäseneksi vuonna 2004, ja ajatellaan sitten yksityistä velkaa, joka on noussut kymmenkertaisesti, ja julkinen velka on noussut viisikertaisesti, me voimme tässä kyllä ymmärtää, että voitaisiin muuttaa kohesiopolitiikkaa BKT per capita ei enää olisikaan pääkriteeri kohesiopolitiikassa. politiikassa. Kiitoksia sitten Figueredo. Yksi minuutti. Yksi poli- yksi minuutti. Kiitoksia Saksan ja Ranskan äh, tekemä Deauville-sopimus on osoittanut äh, todella mikä on todellinen, todell, mitkä ovat todelliset kasvot ja se osoittaa, kuinka aggressiivisia ja kärsimättömiä ovat, kun ajatellaan työläisten ja kansalaisten pyyntöjä, heitä joihin näiden edeltävien maiden uusliberaaliset ja epäsosiaaliset lait koskevat. Ranskassa, Portugalissa ja muualla on jo julistettu yleislakko 24. marraskuuta. EUn vastuuhenkilöiden on tunnustettava, että uusi liberalistinen politiikka on epäonnistunut. Se lisää köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia ja, ja henkeitä heikompia valtioita. Nämä yhteisön velvoitteet saavat, saattavat aiheuttaa todellisen sosiaalisen katastrofin. Kaikki ne lupaukset, jotka koskevat veroparatiisien katoamista, ja transaktioveroja ja muuta ovat nyt haittuneet. Siksi haluamme protestoida ja antaa äänen miljoonille työntekijöille, joita uhkaa köyhyys ja eläkkeille, joilla on surkeat eläkkeet nuorille, joilta halutaan mm, varastaa ihmisarvoinen tulevaisuus. Nyt on tehtävä loppu tästä politiikasta ja pyrittävä sosiaaliseen Euroopan edistyksen ja kehityksen Eurooppaan. Kiitoksia. Io pregherei tutti colleghi. Kiitoksia. Haluaisin pyytää kaikkia edustajia pitämään tiukasti kiinni puheajoista. Muussa tapauksessa äänestykset alkavat hyvin myöhään ja äänestyksiä on valtava määrä, joten kun Teidän puheenaikanne on päättynyt. Katkaisen mikrofonin. Seuraavana Imbrasas puolitoista minuuttia. Pone kollegos, aš keletą žodžių kriisi. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin puhua lyhyesti erityisvaliokunnan työstä. Se on tehnyt valtavan työn ja tehnyt paljon hyviä suosituksia ja ehdotuksia. Tilanne olisi aivan ihanteellinen, jos kaikki nämä asiat otettaisiin mukaan komission lainsäädäntöehdotukseen. Komission ei pidä ulottaa kaikkein keskeisintä, eli sitä, että saataisiin aikaan sääntely- ja valvontajärjestelmä, joka kattaa kaikki rahoitusmarkkinat, välineet ja laitokset tällä alalla. Kun ajatellaan työllisyyden luomistoimia, ne on sidottava toimiin, joilla torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Kaikki tähän suuntaan menevät ponnistukset on suunnattava nuorten työllistymiseen. Mahdollisimman pian on tehtävät päätöksiä koskien infrastruktuureja ja uudistuvia energioita, energiatehokkuutta liikennesektorilla ja asumisessa. Olisi täydellistä, jos vuoden, vuoden, loppuun, äh, vuoden, vuoden mennessä komissio voisi todeta, että että teidän ehdotuksenne eivät ole jääneet kuolleeksi kirjaimiksi. Ja voisitte sanoa, että teidän ehdotuksenne ovat nyt muuttuneet tosiasioiksi. Orla. Kiitoksia puheenjohtajan kunnioittamisesta. Seuraavana Kristina Mor Morvai, kaksi minuuttia. Köszönöm szépen. Eh, Akárcsak hét... Puhemies. Euroopan parlamentti parlamentti jo kahteen kertaan on keskustellut köyhyydestä. Ja tällä kertaa EUn poliitikot pahoittelevat sitä, että eurooppalaisten tilanne huononee, on työttömyyttä, joka nousee, on kodittomia ja niin edelleen. Ja poliitikot ovat sitä mieltä, että näin tapahtuu tällaisen luonnon katastrofin jälkeen. Mutta ei, tämähän johtuu poliitikkojen omista päätöksistä täällä Euroopassa. Ja kaikki on peräisin neoliberaalista politiikasta, jota on harjoitettu, johon te itse olette suostuneet muutamaa poikkeusta, poikkeusta lukunottamatta. Tämä tendenssi vain jatkaa köyhyyttä, kurjuutta. Tämä vain lisääntyy, jos ette muuta kurssia, jos ette seuraa muunlaisia arvoja. Se on vähän niin kuin lääkäri näkisi, että potilas ei tästä vaan toivu. Ja terapiana, hoitomuotona lääkäri edelleenkin ehdottaa ihan samanlaista hoitoa. Ja tiukemmin vain valvoen ja rangaisten potilasta, jos hän ei syö näitä lääkkeitä. Jos tässä pitäisi olla tietoisesta valinnasta, ottaen huomioon erilaiset arvojärjestelmät. EU on aina esittänyt sen kysymyksen, mikä on oikea päätös ajatellen e, voittoa rahallisesti ja ajatellen pankkien hyötyä. Eikä ole otettu huomioon ihmisten tilannetta ja mikä heillä olisi parasta. Kilpailua tietysti tarvitaan, mutta aina pitää ottaa huomioon myös yhteisvastuu ja sosiaalinen oikeus. Tästä eteenpäin pitää tehdä hyviä päätöksiä. Kiitos. Kiitoksia sitten Wortman Kohl, puolitoista minuuttia. Puhemies, samat positiiviset signaalit, mutta sitä huolimatta on vielä riski, että kriisi pahenee, pankkijärjestelmä ei ole vakaa ja joissain jäsenvaltioissa budjettialijäämät ovat äh, vaarassa ristäytyä käsistä, mikäli asiaan ei puututa. Ja siksi me tarvitsemme nopeasti taloudellista unionia. Task Force-ryhmän tulokset tulevat liian myöhään ja komission jäsen Reenille haluaisin sanoa, että parlamentin vakaus- ja kasvusopimuksen esittelijänä me voimme tehdä nopeasti työtä. Sanon tämän myös neuvostolle. Onko neuvosto valmis hyväksymään komission ehdotuksen? Haluaisin myös varoittaa perustamissopimuksen muutoksesta, josta nyt on puhuttu, koska tästä voi tulla tällainen väistömanööveri niin, että ei lähdetäkään tekemään välttämättömiä toimenpiteitä. Kaikki on tehtävä nyt, kaikki mikä on mahdollista Lissabonin sopimuksen puitteissa. Ja tällä parlamentilla on uusia lainsäädäntömahdollisuuksia kasvu- ja vakaussopimuksessakin. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi vakaa ja hyvä Euroopan unioni ja hyvä vakaa ja kasvusopimus. Kiitoksia. Seuraavana Sergio Cofferati, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. kriisin vaikutukset ovat varsin raskaita kaikkien Euroopan maiden yhteiskunnille. Jos katsomme, millaisia sosiaalisia seurauksia on ollut, pääsemme pian tuloksiin, että kaikkein pahin ei vielä ole tull- koittanut. Työttömyys tulee vielä li- lisääntymään heikot kasvun merkit eivät ole riittäviä takaamaan uusia työpaikkoja. Meidän on siis otettava huomioon se, että meidän on nyt pureuduttava kaikkein akuuteimpiin ongelmiin sosiaalisella puolella, joihin tämä talouden kriisi on johtanut. Rahoituskriisi muuttui taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kriisiksi. Me tarvitsemme välineitä, joilla puolustaa pahiten haavoittuvia henkilöitä on keskusteltavaa vähimmäistuloista kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan ehkäistä köyhyyttä ja auttaa niitä, jotka tulevina viikkoina ja kuukausina pahiten joutuvat kärsimään tästä kriisistä. Kriisiin pureudutaan kasvupolitiikan kautta. Kasvu tarvitsee hyvin kohdennettuja investointeja ja tarkkoja prioriteetteja, joihin resurssit kohdennetaan. Nykyinen budjetti ei riitä. Komissio on selvästi puhunut lisävaroista, joita sijoitettaisiin infrastruktuurihankkeisiin ja hankkeisiin, joilla lisätään kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä tie johtaa eurovelkakirjoihin ja transaktioveroihin, niin mitään vaihtoehtoja ei ole. Siksi nämä ovat tärkeitä ja myös innovatiivisia. meidän ehdotuksemme ei toivon, että, että Euroopan parlamentti vahvistaa ne. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Klintz, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, finanssi kriisin tasolla G20-maat ovat sopineet yhteisestä lähestymistavasta finanssimarkkinoiden vakauttamiseksi. Kaksi vuotta tämän jälkeen globaalia vastauta ei vielä ole ja monissa päätöksissä noudatetaan kansallisia intressejä. Ja usein vain toimitaan business as usual ajattelutavan mukaan. Ja on sanottu myös, että meidän täytyy toimia yhdessä. Ja kriisivaliokunta on tehnyt selväksi sen, että Eurooppa on lähtenyt vaaralliselle tielle. Meidän on syvennettävä integraatiota, meidän on yhdennettävä talouspolitiikkaa, me tarvitsemme eurooppalaisia infraprojekteja, esimerkiksi telekommunikaatioille. Me tarvitsemme myös voimavaroja niin, että voimme toteuttaa EU 2020 tavoitteet. Me tarvitsemme finanssilähteitä, meidän täytyy myös tukea PK-yrityksiä. Me tarvitsemme eh, enemmän yhteisön eh, menettelytapoja kuin kansallisia lähestymistapoja. Me tarvitsemme eteenpäin menoa, ei status quota. On käynyt hyvin selväksi, että vakautta ei voida ylläpitää ilman kuria. Komission jäsen Olli Rehn ja Van Römpäy ovat vaatineet jäsenvaltioita kurin, kurinomaista äh, toimintaa, mutta ikävä kyllä nyt Ranska ja Saksa tässä ovat tehneet kaiken tyhjäksi. Tämä on menetetty mahdollisuus äh, meidän kansalaisillemme, jotka muutenkin ovat pettyneitä politiikkaamme. Kiitoksia. Seuraavana Swinburne, yksi minuutti. Tämän aamun keskustelut aiheet liittyvät siihen, miten reagoimme rahoituskriisiin ja miten löydämme keinot tehokampaan valvontaan. Tarvitaan hallinnointia finanssimarkkinoilla, tuotteissa ja otetaan huomioon myös globaalit epätasaisuustekijät. Mutta pankkien käyttäytyminen, jäsenvaltioiden valtion kassojen käyttäytyminen pitää varmistaa yhteinen korkeatasoinen käyttäytyminen ja toimitaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti vahvempi rahapoliittinen ja finanssipoliittinen kuuri tarvitaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Pitää varmistaa, että pyritään kasvumahdollisuuksien toteutumiseen ja rahoitusvalintoja EU käyttää. Näitä pitää käyttää hyväksi. Ja tarvitaan myös mahdollisimman suurta avoimuutta. Kun käytetään innovoivaa finanssitoimintaa, se tarvit, siinä tarvitaan varovaisuutta ja EUn talousarviossa pitää ottaa huomioon myös kaikki mahdolliset riskit, jotka liittyvät äh, moraalisen uhkapeliin me, luottoluokituslaitokset ovat tärkeitä. Ja sitten on puhuttu myös joukkovelkarajoista, joukkovelkakirjoista, sitä pitää tutkia. Kaikkien rahoitusvälineeseen liittyy uhkia. Ei ole mitään ilmaista rahaa olemassa, eikä oiko teitä? Kiitoksia seuraavaan. Kuntis puolitoista minuuttia. Puhemies, puhun GUER-ryhmän nimissä Beresin mietinnöstä. Sanoi, miksi emme halua tukea tätä mietintöä. Puhemies, täällä on viitattu historian. Haluaisin sanoa, että nykyteksti verrattuna alkuperäiseen tekstiin, jonka esittelimme, esitteli, on vähän niin kuin joku vanha papyrus. Jos on, kirjoitetaan asioita, jotka sitten viivataan yli ja korvataan toisilla asioilla. Mä ovat näitä niin sanottuja palimpsestejä. Alun perin oli vilpittömiä pyrkimyksiä esittelijän taholta kuvailla kärisiä ja löytää ratkaisua, mutta sitten oikeiston ja vasemmiston koalition käyttö saatiin aikaan teksti, joka ei ollut ei ole parlamentin teksti ainoana demokraattisena instituutiona, vaan kyseessä on komission teksti. Se kätkee kriisin syntysyyt ja sitoo EUn Sarkozy ja Merkelin hankkeisiin. Olemme pyrkineet parantamasta, eikä olemme kritisoineet vakaussopimusta ja EKP, olemme tehneet tarkistuksia, jotta voitaisiin toimia niin, että katsoa, katso, että haluavatko nyt huonolla tiellä olevat toista virheensä. Meidän tekstimme on saanut inspiraatiota Kreikan liikkeestä, Saksan liikkeestä, että vältettäisiin lahjat Siemensille. Puhun myös kreikkalaisten taistelusta He ovat todellisia koekanineja siellä. Me emme voi hyväksyä tekstiä tässä muodossa. Sitten Borgetsia yksi minuutti. Kiitoksia olisi pitänyt kuulla Nobelin palkinnon saajaan Valen hän olisi halunnut e- erottaa erityyppiset pankit toisistaan. Mitä tulee tähän verotukseen, jos tämä Euroopan verotus menee eteenpäin, voitte olla varmoja, että, että kansalaiset tulevat osoittamaan mieltään voimakkaasti ja he ovat aivan oikeassa. Sitten pankkien rahoittamisesta. Mitä pankit nyt oikein tekevät. Nehän ostavat lisää osakkeita, osakkeita, joissa on myös kaiken näköistä johdannaisroskaa. Tämä on, on pankkiirien Eurooppa. Tämä on aivan selvää. Meidän mielestämme on torjuttavaa spekulaatiota, on käytettävä vain kähteistä. Merkel on tässä asiassa puhunut aivan oikein. Sitten Pietikäinen puolitoista minuuttia. Mr. President, it's only two years after the break... Puhemies, vain kaksi vuotta on kulunut siitä, kun rahoituskriisi puhkesi ja vasta puoli vuotta siitä, kun Kreikka kysymys oli erityisesti ajankohtaisena. Me näemme kaiken tahdon nyt katoavan jäsenvaltiotasolla. Me olemme saaneet nyt selkeän viestin Euroopan parlamentilta, tai tässä olemme laatineet kaksi mietintöä ja tarvitsemme enemmän yhteistä finanssipolitiikkaa. Tarvitsemme enemmän Eurooppaa, parempi vakaus ja kasvusopimus ja sen mekanismit, niitä kaikkia pitää vahvistaa. Ja tämä on tavallaan isku kansalaisten kasvoja vastaan, mitä viimeksi päätettiin ECOFIN-neuvostossa. Tämä ei ole asianmukaista. Meidän, meidän täytyy vahvistaa kasvustrategiaa, joka on ympäristön kannalta kestävää, samoin sosiaalisesti vastuullista ja parempia mekanismeja myös Eurooppa 2020-strategian tueksi. Me tarvitsemme enemmän ja parempaa eurooppalaista taloushallintoa ja, ja kansallisen toimen pitää tukea tätä linjaa mukaan lukien ö, omais, pääomasiirto, transaktioveroita kehottaisin komissiota huolella tarkastelemaan myös eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Ja me tarvitsemme parempaa, vahvempaa, yhdentynyttä eurooppalaista ääntä globaalissa yhteyksissä. Tarvitsemme paremman varainhoitoasetuksen ja siinä on vielä pitkä matka kuljettavana. Ja vielä lopuksi me tarvitsemme komission aloitteita. Komission täytyy toimia eurooppalaisten kansalaisten edun mukaisesti sen sijaan, että järjestetään tällaisia erilaisia erityis task force työryhmiä. Minuutti. Kiitoksia sitten edustaja Bulman kaksi minuuttia. Komissar. Komission jäsen arvoisa neuvosto. Tämä voisi olla nyt suurten vastausten aikaa, mutta siltä ei näytä. Se, mitä nyt on pöydällä, niin kutsutusta kasvu- ja vakaussopimuksen uudistuksesta. Se ei ole mikään suuri vastaus, vaan se on jälleen kerran paperi, jossa on etsitty pienin yhteinen nimittäjä. Se on jälkeen vain tämä tällainen pieni murunen, josta kyettiin sopimaan kiitokset kuitenkin komissiolle, joka on mukana niin, että jäsenvaltiot eivät tee sitä yksin. Onnittelut neuvostolle ajatellen Ranskaa ja Saksaa vaikka emme tiedä, mitä tästä vielä tulee. Mitä tämä tarkoittaa, hyvät naiset ja herrat? Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna, kun esittelemme jälleen kasvuluvut, meillä ei ole minkään näköistä vastausta taloudelliseen tilanteeseen. Missä on se lainsäädäntö, jossa äh, katsotaan ja määrätään, miten me äh, yhdessä otamme oppia talouskriisistä ja miten me kasvamme tästä edelleen? Se on se, mitä me minun ryhmässämme vaadimme. Toki me olemme samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että me tarvitsemme tällaisen suuren uudistuksen, jonka sitoudutaan, mutta nyt me puhumme sisällöstä. Mikäli tässä ei lähdetä enemmän äh, ankkuroimaan sisällöllisesti tätä yhteisön budjettia, niin silloin on huono puhua EU 2020 tavoitteesta. Silloin se on jo ihan paperitiikeri ja voimme sen roskakoriin heittää, ellette te halua lähteä sisällöstä puhumaan. Me haluamme tähän muutosta ja onhan siinä suuri ero, lähdetäänkö investoimaan byrokratiaan vai työpaikkoihin ja energiaan. Missä teidän ehdotuksessanne tehdään tämä ero? Sen vuoksi me odotamme tätä keskustelua, jota ei ole vielä syntynyt, mutta se tulee olemaan meille ratkaisevaa. Emmekä me halua mitään mitään indikaattorikatalogia, katalogia, luettelua, joka tehdään tämän lainsäädännön jälkeen. Tätä parlamenttia ei nyt sumuteta. Me haluamme puhua työttömyydestä ja työllisyydestä. Ne ovat erittäin tärkeitä asioita budjetin kehitykselle. Eh, Kiitoksia sitten edustajan Tremosa Puolitoista minuuttia. President the current financial crisis offers the opportunity to make clear headway. tässä on nyt mahdollisuus edetä eurooppalaisessa integraatiossa tämän kriisin valossa. Haluaisin puheenvuorossani keskittyä siihen, että luodaan eurooppalainen yhteinen valtiovarainministeri tavallaan Euroopassa. Tämä on selkeä parannus institutionaalisessa puitteistossa ajatellen taloudellista ja rahoituksen hallintoa Euroopassa. Tiedän, että tämä on erittäin herkkä kysymys joillekin maille, mutta meidän täytyy kuitenkin pystyä tätä asiaa käsittelemään tulevina vuosina. Eurooppalainen valtion kassa tavallaan voisi toteuttaa elvytyspolitiikkoja, joita jäsenvaltiot ehdottavat. Sillä olisi myös mahdollisuus äh, laskea liikkeelle euroobligaatioita rahoittaa eurooppalaisen infrastruktuurin rakentamista. EU tarvitsee omia varojaan ajatellen sitä, että tulevaisuudessa budjetit laskevat EU jäsenvaltiossa ja yhteinen kassa, joka keräisi joitakin Euroopan tasoisia veroja ja myös voitaisiin tehdä kansallisia siirtoja eh, EU-hun. Ilman todellista eh, tuloautonomiaa ei saada myös menojen puolella todellista autonomiaa aikaan. Se, että luotaisiin Euroopan yhteinen kassa, se, on, se vaatii poliittisen päätöksen. Ongelmana tässä on juuri tämä keskustelu. Puuttuu poliittista tahtoa. Tai täsmällisemmin se, että puuttuu poliittista tahtoa Saksan puolelta. 90-luvulla Saksalla oli poliittinen visio. Se halusi lähteä liikkeelle eurohankkeessa, vaikka oli ongelmia sen omassa yhtenäisyysprosessissa Saksassa. Minun mielestäni Saksan pitäisi nyt johtaa liikettä kohti eurooppalaista mm, yhteistä valtiovarainministeriöä täällä Euroopan tasolla. Kiitoksia sitten edustaja Ivo Strešek, yksi minuutti. Äh, pane předsedající, Eh, když tady od rána... Puhemies. Tästä aamusta alkaen olemme täällä seuranneet keskustelua. Uskon, että ne ovat oikeassa, jotka sanovat, että Euroopan unioni on todella tärkeässä risteyksessä. Toisaalta on, on niitä, jotka tukevat voimakasta yhteisöllisyyttä. Toisaalta meillä on täällä parlamentissa vähemmistö, joka uskoo, että Euroopan unionin olisi edelleen – korostettava hallitusten välisyyttä. Tähän vastaa myös hanke, joka koskee erilaisia eurooppalaisia veroja. Nyt sitä kutsutaan innovoivaksi rahoitukseksi. Vedotaan EUn syventämiseen ja merkit, halutaan lisävoimia, lisää valtuuksia komissiolle kansallisvaltioiden kustannuksella. Valitettavasti tässä salissa ei tänä aamuna ole vielä puhuttu EUn ohjelmien ja virastojen vähentämisestä. Ne ovat joskus hieman epäilyttäviä, eikä myöskään yhteistä maatalouspolitiikasta. Klute. Kiitoksia sitten Jürgen Klyte, yksi minuutti. Kiitos. Taloudellinen hallinto sellaisena kuin sitä täällä kehitellään, siinä keskitytään oikeastaan vain kilpailupolitiikkaan, mutta ongelmahan espanjalainen kollega otti jo esiin. Esimerkiksi äh, Saksan äh, vientiorientoituneisuutta ei tässä äh, huomioida. Saksan kilpailupolitiikka on aiheuttanut ongelmia, sitä ei tematisoida ollenkaan, mutta sitä tehdään myös palkkojen kustannuksella. Tässä on oikeastaan kysymys palkkakilpailusta ja tämä tällainen palkkakilpailu tai kilpailu palkoista osoittaa, se, se näkyy ö, myös muissa naapurimaissa ja se asettaa varsinaisia paineita myös esimerkiksi työmarkkinajärjestöille. Ja FEON mietinnössä tätä ei oteta esiin siitä, että oikeastaan täytyisi puuttua tähän politiikkaan, eikä tämä, tässä ei saada epäonnistua. Kiitoksia sitten Gozes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, neuvoston edustaja, hyvä komission jäsen. Vuonna 1968 ystävämme Cole Benditin kaverit kirjoittivat Pariisin seinille kaikenlaisia sanoja. Nyt he pysyvät tuolloin ei toimia. Nyt halutaan toimia ei sanoja. Kansalaiset eivät näe seurauksia sanoista. Euroopan unionin toiminta ei vastaa niitä haasteita, joilla meillä on edessämme. Meidän on yhdessä päästävä eteenpäin yhteisöllisessä hengessä. Haluaisin viitata tässä yhteydessä meidän parlamenttimme rooliin. Meidänkin on ponnisteltava, jotta voidaan pitää kiinni yhteispäätösmenettelystä. Komission puheenjohtaja on usean kertaan kiittänyt parlamenttia tuesta, mutta ei parlamentin tehtävänä ole ainoastaan tukea komissiota tai ratifioida päätöksiä ilman mahdollisuutta keskustella neuvoston tekemistä päätöksistä, vaan se on neuvoston kanssa samalla viivalla. Nyt on, siitä on meidänkin oltava, on oltava tietoisia ja keskustelu talouden hallinnosta tulee toimimaan tässä testinä. Sitten G20-kokouksesta Euroopan unionin on oltava yhtenäinen tuolla kansainvälisellä foorumilla. Sen on vedettävä se rooli, jota siltä odotetaan, eikä sen pidä tyytyä pelkkiin tyhjiin sanoihin. Kiitoksia. Uh, Kiitokset, hyvät kollegat. Meillä on paljon puhujia. Aikataulu on tiukka. Kello 12 meillä on puhemiehen äh, puhe, joten äh, minä tulen kopauttamaan tällä nuijalla välittömästi, äh, kun puheaikainen on loppu ja 10 sekuntia sen jälkeen katkaisen mikrofonin. Kiitokset ymmärtämyksenne. Ja seuraavaksi edustaja Ferreira. Presidente, se president, senhor comissário, eh, quer começar... Puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, aluksi haluaisin kiittää herra Diego Feijoa hänen laatimastaan työstä. Hän on sovittanut sen hyvin yhteen Rova Peresen mietinnön kanssa. Johtopäätös, päädyimme, on, että Euroopan parlamentti joissakin aiheissa, ja näin tapahtui myös rahoitusvalvontakysymyksessä, voi yhdentää, yhdistää voimansa vahvan kannan taakse, joka puolustaa kansalaisten etuja. Ja tämä kanta pitää välittää myös komission ja neuvoston tietoisuuteen. Tämä on äärimmäisen tärkeä hetkenä, jona ollaan ryhtymässä erilaisiin hankkeisiin. Nyt on kuusi ehdotusta lainsäädäntöpaketissa, ovat erittäin tärkeitä. Ja parlamentilla on näissä kysymyksissä yhteispäätösoikeus. Meillä on myös aktiivinen rooli ilman, että voimme kuitenkaan keskustella. Ja me täällä kuitenkin keskustelemme ja haluamme puhua näistä asioista, joista puolellamme, joita puolemme. Herra Feijon mietimys otetaan esille joitakin aspekteja, jotka liittyvät näihin ehdotuksiin. Taloudellinen hallinto on enemmän kuin kys- sanktiopaketti, kasvu ja työllisyys. Sitten siinä tarvitaan aivan omia aloitteita. On täytyy taistella sisäisiä eroja vastaan EUn sisällä. Ne ovat yhä suurempia tarvitaanko sitten eurooppalainen valuuttarahasto, tarvitaan vakaita toimenpiteitä, miten suhtaudutaan valtion velkaan. Luottamus liittyy siitä kyvystä, jota komissiolla on vastata näihin välttämättömiin vaateisiin ajatellen kansalaisia ja näin myötä vaikuttaa vakauden säilymiseen. Better economic governance is required. Kiitos. Parempaa taloudellista hallintoa tarvitaan ennakkovaroituksilla tavoitteita on rikottu monissa maissa, mutta ei meitä varoitettu esimerkiksi Irlannin ja Espanjan kriisistä, jossa tarvitaan myös toimia. Talous ei ole mitään tarkkaa tiedettä, vaan siinä tarvitaan myös selkeitä numeroita. Ja esimerkiksi keskitetyt verot tai muut vastaavat, ne ovat utopisia ratkaisuja. On monia tehtäviä ja toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä nyt heti. Ja lupaukset siitä, että euroalueella pelastetaan maata, niin se oikeastaan aiheuttaa suurempia ongelmia. Ehkäpä Ranskan ja Saksan sopimukset eivät olekaan vain pahaksi, koska niiden mukaan tappiot menevät markkinoille eikä veronmaksajille. Kuten tavallista kollegat, liittyy sekä hyvää että pahaa tähän todellisuuteen ja siihen, mitä me täällä teemme. Tietysti on tärkeää ymmärtää menneisyyttä ja kriisin syitä, ja mielestäni EU on kyllä kotityönsä tässä tehnyt, mutta tänään meidän pitää keskittyä tulevaisuuteen sekä globaalin että eurooppalaisen taloudelliseen hallintoon. Me rakennamme sitä huomista varten, siksi ei ole oikein käsitellä pelkästään tätä kriisiä. Eurooppa ei vaadi elämissään tyhjössä. Me toimimme globaalia taustaa vastaan aina, joka on varsin erilainen tilanteesta vuonna 2008. G20 oli yhtenäinen kaksi vuotta sitten finanssipoliittisesta pelastuksesta, mutta tässä pelko oli vauhdittajana. Nyt ollaan jakautuneita yhteistä globaalia etua, ei ole olemassa. On monia voimia, voimia pelissä, jotka johtavat globaaliin elpymiseen, jotka tasapainottavat uudelleen maailmantaloutta. Suuri rooli on huomattavilla päärakenteellisilla muutoksilla, jotka vaikuttavat Euroopan kilpailukykyyn, mutta valuuttakurssien rooli ja niin edelleen on tullut yhä suuremmaksi ja uusi globaali rahapoliittinen systeemi, järjestelmä on nousemassa äärimmäisen nopeasti. Tässä on monia eri toimijoita mukana, heitä on yhä enemmän. Me tarvitsemme asymmetristä sopeutumista ja dialogia ja kollektiivista toimintaa kiireellisesti. Jos me saamme tämän kaiken, kysymys kuuluu, pystyykö Eurooppa hoitamaan roolinsa tässä kollektiivisessa toiminnassa? Selkeästi tästä puuttuu rohkea uudista, uudistamista, mitä tulee euroalueen sisäiseen hallintoon. Jos reformia lykätään, me luovumme mahdollisesta vaikutusvallastamme. Globaalissa tilanteessa Euroopalla ei ole tällaiseen erheeseen varaa. Seuraavan Don, puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa on huonossa tilanteessa eikä maailma sen paremmassa. Neuvoston edustaja hetki sitten korosti sitä, että globaalisaatio edellyttää toimia Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Mutta kun katsotaan, mitä Euroopan unionissa tapahtuu tai mitä kansainvälisellä tasolla tapahtuu, on todettava, että konkreettisia toimia puuttuu. Huippukokouksesta toiseen, suuret ja vähemmän suuret, jotka ovat hallitseni vaan, vaan silittelevät egoaan ja puhuvat kauniisti, mutta tärkein päätös jokaisessa kokouksessa on kokoontua uudelleen. Halutaan nyt maailmanlaajuista talouden hallintoa, mutta sillä ei ole mitään perustaa. On kansallisessa oikeudessa tai YK-järjestelmässä G20 on itse julistautunut toimijaksi. Kyseessä on rikkaiden maiden klubi, jossa on joitakin niin sanottuja nousevia talouksia, yhtä, de, yhtä esimerkillisiä demokratioita mukana kuin Ara, Saudi-Arabia. Martin Schulzkin puhui tästä asiasta. Samanlaisia syytöksiä voitaisiin sanoa Euroopan neuvoston kokouksista. Pelkkiä lupauksia aina, ei mitään tekoja. Ranskan ja Saksan kokouksessa Merkelin ja Sarkosin erikoiskummallinen pariskunta pyrkii näyttämään tietä. Heitä syytettiin täällä kasinopelistä. Me, me, meidän pitäisi nyt parlamentissa koittaa pelastaa yhteisöllinen metodi. Kiitoksia puhemies. Bastos ja Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Bastos. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Rova Beres. Kiitän kaikkia niitä, joiden ansiosta päästiin tähän mietintöön, josta nyt keskustelemme. Haluaisin korostaa komission tekemää työtä ja PK-merkitystä Euroopan unionin kasvun ja hyvinvoinnin moottorina. Yli 20 miljoonaa PK-yritystä toimii Euroopan unionissa ja jokaisessa niistä voitaisiin luoda yksi työpaikka. Se tarkoittaisi, että työttömyys laskisi merkittävästi. Täällä on jotenkin äh, talouden, talouspolitiikan strategioita esiteltynä, joilla voitaisiin päästä kriisistä. Ensinnäkin olisi vahvistettava sosiaalista markkinataloutta, vältettävä kilpailuongelmia, lisättävää luottoa pk-yrityksille oltava verokannustuksia ja tukia pekoyrityksille, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja ja säilyttää olemassa olevia. Edelleen uusi Small Business Act tarvittaisiin siihen olisi lisä, sisällyttävä voimakkaampi sosiaalinen ulottuvuus. Edelleen tarvitaan eurooppalaista verkostoa innovaation lisäämiseksi talouden moottorina – olisi luotava uusia suhteita teollisuuden ja yliopistomaailman välille ja koulutuksen olisi vastattava työmarkkinoiden tarpeita. Olisi luotava myös uusia ähm, pätevyyksiä ja uusia työpaikkoja varten. Jaakonsaari, yksi minuutti. Komission puheenjohtaja Barroso sanoi aluksi, että äh, taloushallinnon kehittäminen on ollut niin valtavan nopeaa,

kun viedään loppuun yhteismarkkinoiden toimintaa kansalaisten hyväksi Euroopassa. Kompromissi, johon päädyttiin, oli äärimmäisen tärkeä. Se koskee vakaussopimusta, miten se tulee toimimaan, miten voimme vahvistaa, tasapainottaa talousarvioita ja minkälaisia strategisia tavoitteita Euroopassa on. Erityisen tärkeitä päätöksiä tehtiin kohesiopolitiikasta, ja PK-yrityksistä. Kohesiopolitiikka antaa panoksensa energiatehokkuudelle, tehostaa Euroopan laajuisia liikenneverkostoja, jotka edesauttavat kestävää kasvua. PK-yritykset ovat erityisen tärkeitä ajatellen tulevaisuuden kasvukehitystä. Meidän pitäisi muotoilla uusi määritelmä pienille ja keskisuurille yrityksille, joka rohkaisisi yrittäjyyttä, jossa ryhtäisiin konkreettisiin toimiin ja vähennettäisiin hallinnollista taakkaa. Me vilpittömästi toivomme, että meidän ehdotuksemme johtavat kouriin tuntuvaan toimintaan komissiossa ja aivan erityisesti jäsenvaltiotasolla tarvitaan tällaista konkreettista toimintaa. Ei pitäisi tuhlata yhtään aikaa. Kansalaiset odottavat nopeita reaktioita ja vastauksia. Kiitoksia. Thank you. I see some colleagues waving their hands enthusiastically towards me. Kiitos. Näen, että kollegat tuolla heiluttelevat minulle innoissansa. Ja kun minä heilutan heille takaisin, niin he tarkoittavat sitä, että, että minä olen kirjannut heidän nimensä, joten ei teidän tarvitse yrittää sitä muitakin heiluttelemaan puolestanne. En voi kuitenkaan taata sitä, että kaikki saavat puheenvuoron, koska cash menettely riippuu siitä, kuinka paljon aikaa meillä on käytettävissämme. Seuraavaksi edustaja Kalfin yksi minuutti. Kiitos puhemies talouskriisi on iskenyt jäsenvaltioihin eri tavalla. Nämä erot eivät kuitenkaan noudata euroalueen rajoja, vaikkakin jotkut ekonomistit niin ovat ehkä sanoneet, että yhtenäisessä valuutta ei tuonut mitään täydellistä kohesiota. Euroalueen valtiot ovat hyvin eh, erilaisia nyt verrattuna siihen, kun euro otettiin käyttöön. On hyvin selkeää, että kasvu- ja vakaussopimus ei sisältänyt oikeita indikaattoreita. Sen vuoksi sanktiot eivät tuo takaisin yksinään näitä hyviä tuloksia. Vaikutus ei tule olemaan hyvä kaikkiin jäsenvaltioihin. Minusta taloudelliset kliseet tuovat mukanaan vain uusia ongelmia. Ratkaisu on minusta hyvin selvä. Jäsenvaltioiden tulisi harmonisoida taloutensa niin, että saisimme hyviä toimenpiteitä, jonka kautta saisimme hyviä tuloksia. Enemmän Eurooppaa, enemmän eurooppalaisia välineitä ja budjetti itsenäisyyttä, erityisesti omiin varoihin. Ja sitten edustaja Engel. La crise est loin d'être finie. Puhemies, kriisi ei ole todellakaan vielä ohi. Euroopasta on tullut integraatiokriisi. Tämä osoittaa jälleen kerran, kuinka Dovillin sydämellinen sopimus torpedoi pyrkiäksiä vuonna 2050 EU varmaankin edustaa edelleen 5-6 prosenttia maailman väestöstä. Talous rimpuilee. Kuinka aiomme vastata kansainvälisiin kilpailuvaatimuksiin, eikä meidän pitäisi alistua menettelyyn Tarvitsemme uusia keinoja, innovoivia keinoja. Keskustelu tulevan rahoitusnäkymistä on hyvä velvo- mahdollisuus keskustella näistä ja saada niitä aikaan. Tutkimuksessa ja kehityksessä, pal- ulkosuhdepalvelussakin hallinnossa, mitä virkaa on luoda uusi diplomatia, jos kerran jo on olemassa niitä eikä niillä ole kuitenkaan voimavaroja. Niille täytyy antaa lisää varoja, jotta voidaan vahvistaa toimintaa niin, että Euroopalla on ne keinot toimia, jotta kansalaisetkin näkisivät, että se toimii. Hekin vaativat sitten meitä. O kirjos Bolts, ja lepto. Boltz, kaksi Kiitoksia herra puhemies. Kun on kuunnellut tätä käytyä keskustelua, niin on havaittavissa, että viime kuukausien aikana on saatu jotain tehtyä. Kyllä tämä näin vaatimattomasti voidaan todeta. Myöskin KRIS-valiokunnassa on tehty paljon työtä ja erityisesti kun katsotaan näitä 1600 tarkistusta, jotka on jätetty alkuperäiseen tar- ehdotukseen, on osoituksena tästä. Ja valiokunnan mandaatti on jatkettu uudella vuodella ja se on minusta hyvä asia. Kriisihän ei ole menneen talveiden lumia, kun katsotaan Irlannin suuntaan, niin se on selvä osoitus siitä ja Kreikan talouskaan ei ole vielä hyvässä kunnossa. Ja kun katsotaan kokonaisuutta, niin ei tässä ole vielä varaa huokaista helpotuksesta. Meidän täytyy jatkaa siis tällä tiellä ja nyt ei voida vielä lopettaa keskusteluja näistä kriisin syistä ja seurauksista. Eli me emme voi lopettaa työtä tässä vaiheessa. Meidän tulee pikemminkin jatkaa työtä jo tehdyn työn, työhön perustuen ja minun mielestäni tämä teksti on kaikilta osin hyväksyttävissä ja se osoittaa myöskin Kristin saama suosio. Tietenkin me voisimme löytää vielä tiiviimpiä ja ytimekkäämpiä muotoiluja, mutta tämä on kuitenkin vain väliraportti. Yksittäisten muotoilujen sijaan tärkeämpi merkitys on sillä, että toisella puoliskolla jatkamme jo tehtyä työtä. Ja meidän täytyy pohtia sitä, mitä Kristvaliokunnassa valiokunnassa voitaisiin tehdä ja miten Kristvaliokunnan valiokunnan työskentelyä voitaisiin muissa valiokunnissa tukea. Kiitoksia. Seuraavana kollega Kansian, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen kuunnellut aamupäivällä hyvin tarkkaa keskustelua, mutta minun mielestäni meidän pitäisi pyrkiä löytämään enemmän selkeyttä keskusteluun. Mitkä ovat ne välineet, joita me määrittelisimme kunnolla, hahmottelisimme selkeästi tässä strategiassa. Ja meidän täytyy olla myös yhtenäisenä rintamana Euroopan yhteisönä. No välineistä minä sanoisin, että minä uskon, että tässä on päästy kyllä selvästi eteenpäin. Siksi uskonkin, että menemme oikeaan suuntaan. Mutta mitä en oikein tajua on, kun olemmeko strategiassa ihan samoilla linjoilla, koska aina olemme puhuneet vakaudesta kyllä, mutta nyt on korkea aika puhua myös kasvusta kun me puhumme vakaudesta, niin se liittyy uhrauksiin. Totta kai olen siitä samaa mieltä, mutta meidän täytyy kyllä samalla saada myös kasvua sitä kautta, että meillä on työpaikkoja, niin tämä on hyvin keskeisessä asemassa näinäkin päivinä. Mielestäni sitten pääsemme hyvin tuloksiin. Minä uskon, että meidän pitäisi todellakin pyrkiä muistuttamaan Barrosolle joka on esitellyt tätä jäsenvaltioille, tätä strategiaa Euroopan unionissa, myös rahoitusmarkkinoissa. Tänään aamupäivällä en kuullut tästä oikeastaan mitään. Vielä sanoisin, että olisi todellakin anteeksi tämmöinen virhe, jos me emme ottaisi esille myös tätä selvää anarkiaa jäsenvaltioiden kesken lähipäätösmenettelyssä. Lähipäätösmenettely ei ole tarpeeksi ollenkaan käytetty ja huomioitu. Kiitos. Ο κύριος Κάρινς Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kaarins, olkaa hyvä. Eh, Arvoisa komissaari, hyvä neuvoston edustaja. Kuluneen kahden vuoden aikana EUn kansalaiset ovat joutuneet kärsimään kriisin vaikutuksessa huomattavassa määrin. Myös oman maani Latvian kansalaiset ovat kärsineet tästä kriisistä. Kansantalouden lasku on ollut 20 prosentin luokkaa ja tämä lasku on tapahtunut nopeasti. Maani kansalaiset ovat ymmärtäneet, että näin suuressa hätätilanteessa on ryhdyttävä myöskin kiireellisiin, tiukkiin toimenpiteisiin. Mitä olemme tehneet julkisen talouden tilanteen vakauttamiseksi? Latvian kansalaiset ovat maltillisesti hyväksyneet jopa 30 prosentin palkanleikkaukset ja veronkorotukset. Sitä kautta on saatu vakautta talouteen. Mutta nyt olen huolestunut siitä, että kun luen lehdistä, että Ranska ja Saksa eivät halua vahvistaa EUn rahoitushallintojärjestelmä, vaan entisestään heikentää sitä. Tarkoittaako tämä sitä, että maani kansalaiset ovat tehneet uhrauksia ihan turhaan? Me emme voi hyväksyä sitä, että suuret maat voivat jatkaa entiseen tapaan. Meidän täytyy jatkaa komission viitoittamalla tiellä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Högmark. I think we Puhemies, meidän täytyy olla selvillä yhdestä asiasta, nimittäin että maailmantalouden kriisi on keskittynyt ennen kaikkea USAan ja Euroopan unionin talouksiin. Muissa osin maailmaa meillä kyllä on jopa kasvua merkittävässäkin määrin, mutta ei EU-ssa eikä USAssa. Ja se ennen kaikkea johtuu ylikulutuksesta. Ja se, mikä kaikkein suurimpia haasteita onkin se, että ei ole kasvua. Meidän täytyy nyt saada kasvu käyntiin, mutta siinä tarvitaan vakautta valtiotaloudessa. Se minä pidän huolestuttavana, viitan tässä edellisen puhujaan, että jotkut Euroopan johtajat puhelevat enemmänkin joustavammasta ja löyhemmästä tulkintatavasta vakaussopimuksessa ja haluaisivat myös muutoksia perussopimukseen. Minä en ajattele, että tässä tarvittaisiin keskustelun keskittymistä perusopimuksen muutoksiin. Sehän hajottaa enemmän kuin yhdistää, vahvistaa kilpailukykyä. Meidän täytyy vahvistaa vakaussopimusta niin, että olisi paljon, paljon automaattisia pakotteita. Meidän täytyy varmistaa, että alijäämää leikataan niin, että voidaan siihen myös luottaa sinä samalla tavalla, kun me sitten uudistamme taloutta, että kasvua saadaan, avaamme rajoja, avaudumme kilpailulle. Se on oikea tie eteenpäin. Se on G20 esityslistalla, sen pitää olla täälläkin esityslistalla. Kiitos. Seuraavana edustaja Kaakkis, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Mitä tulee Pereksen mietintöön talouskriisistä, joka on tämän päivän esityslistalla, niin täällähän sanotaan, että eräät jäsenvaltiot, kuten Kreikka, eivät tällä haavaa kykene luomaan todellisia uudistus- ja elpymisohjelmia. Verotulot pienenevät ja muutenkin tilanne on hankala. Tämä on nyt oman maan ja monien muidenkin maiden kohdalla hankala tilanne. Me tiedämme, että monet voimat vaikuttavat väärään suuntaan tai vastakkaiseen suuntaan, joten meidän täytyy vahvistaa tätä Beresen viitoittamaa ratkaisumallia. Erityisesti viittaan tässä julkisen velan merkitykseen. Meidän täytyy katsoa myöskin eräiden valtioiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä markkinoilta varoja. Me emme voi ilman pääsyä rahamarkkinoille vakauttaa talouttamme ja elvyttää talouttamme. Tämä on erittäin tärkeä asia kansallisten näkökulmasta katsottuna, joten meidän täytyy sanoa kansalaisille, mikä totuus tällä hetkellä oikeastaan on. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Meillä on aikaa noin kymmeneen puheenvuoroon. Kuusi, seitsemän kollegaa ei välttämättä ole paikalla, vaikka ovat puheenvuoroa pyyntäneet, mutta toivoisin lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja. Pyydän anteeksi, että joudun olemaan näin tiukka puheaikojen suhteen. Mutta kollega Klami, yksi minuutti ja tulen hyvin tarkkaan katsomaan kelloa. Kollega Keli, olkaa hyvä. Uh, two statements made here this morning which I want to hone in on. Haluaisin keskittyä kahteen lausuntoon. Hybnerin, joka sanoi, että emme ole missään tyhjössä, ja Chastel tosi, että Eurooppa ei voi yksin tehdä myönnytyksiä. Nyt on tullut korkea aika, että Euroopan unioni on tiukkana, varsinkin G20 ja YK on yhteydessä. Meillä on paljon työttömyyttä, työttömyys nuorten parissa vielä korkeampaa, valtava alijäämä ja köyhyyttä myös elleivät muut maailman maat ole valmiita jakamaan tätä taakkaa, niin meidän pitäisi sanoa, että emme mekään tee enää, niin että jos maat tulevat kokonaan kilpailun kyvyttömiksi ja menettäisivät valtaansa. Toiseksi sanoisin, että Euroopan unionissa ei riitä se, että puhumme vain yhdellä äänellä, vaan meidän täytyy myös toimia yhtenä kehona. Ja jos ajatellaan muun muassa keskuspankin johtoa, niin ei he enää saa tätä tilaisuutta käyttää yksinään. Ο κύριος Μεσδάκος, για ένα λεπτό. Kiitoksia seuraa edustaja. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että paremmasta hallinnoinnista ja vakaudesta on tehty tällainen mietintö ja haluan onnitella esittelijää herra Feijuta. Olen varma siitä, että tämä talouden valvontapaketti eh, tulee ehkäisemään tulevat kriisit tai ainakin lieventää niiden vaikutuksia. Mielestäni keskeinen kysymys on se, että me jatkamme työtä koordinoinnin parantamiseksi ja näkyvyyden, talouspolitiikan näkyvyyden parantamiseksi jäsenmaissa. On erittäin tärkeää, että meillä on hyvät puitteet taloudelliselle yhteistyölle jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla mukaan luettuina myös kansalliset kustannukset, jotka liittyvät yhteisöön. Tällä lailla me pääsemme analysoimaan kuluja uudella tavalla. Kiitos. President, on, Puhemies, muutama viittaus Saksan ja Ranskan keskusteluihin. Minun mielestäni pitäisi vihdoinkin reagoida myönteisesti. Usein olemme jo todenneet sitten vuoden 2007, että ei ole enää Saksaa ja Ranskaa moottorina. Nyt on vain valiteltava, että nämä heidän esityksensä loppujen lopuksi ovat aika Orjan kaltaisia Ranskan osalta, koska loppujen lopuksi nämä esitykset pyrkivät välttämään sen, että Ranska ei joudu puuttumaan huonoon talouden tilanteeseen, ja se on hyvin hankalassa jamassa. Totta kai täytyy myös panna merkille, että esityksessä ei ole yhtään myönteistä ehdotusta, kuten mietinnössä, niin että saataisiin aikaan todellakin taloushallintoa Euroopan unionissa. Ja kirja Bennova, jäänelöpto. Kiitos. Ja edustaja kríza je veľmi komplexný fenomén. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa komissaari, kriisi on monimutkikas ilmiö. Ja koska aikaa minulla ei ole hirveästi käytettävissä, niin toteaisin lyhyesti, että monissa talouksissa panostetaan juuri tähän velan leikkaamiseen, mutta muitakin kriteereitä täytyy yhtä lailla huomioida. Julkista velkaa tietenkin täytyy tarkkailla, sillä jollakin tavalla täytyy julkisella sektorilla saada nämä kysymykset hoidettua kuntoon ilman, että turhaa työttömyyttä syntyy. Meidän täytyy myöskin muistaa, että työttömyys Ilman sosiaalista ja talouspolitiikan koordinointia ei ole juurikaan mahdollista. Ja lopuksi, arvoisa komission jäsen, toteaisin, että olen useamman vuoden ajan vaatinut puuttumaan veroparatiisien tilanteeseen. Kiitoksia seuraavana edustaja Jätemäki. Minä esitän, että jatkossa meillä olisi talousasioissa yksi edustaja. Meillä pitäisi olla talous, asioiden korkea edustaja, kuten ulkoasioissakin. Jatkossa me voisimme yhdistää myös asianomaisten komission jäsenten salkut. Vielä yksi juttu on, on vahinko, että me puhua yhdellä äänellä G20-kokouksissa. Unioni auttaa Ranskaa, Sarkoosia ja G20-puheenjohtajaa Jatkossa Euroopan unionilla pitäisi olla yksi paikka yhdellä henkilöllä tässä kokouksessa pitäisi puhua yhdellä äänellä. Kiitos. Seuraava edustaja Giegold, olkaa hyvä. Ja, Mr. Rehn. Mr. Rehn, yesterday evening I was really... Niin, kollega Rehn, eilen joudun tuskissani kuuntelemaan teitä näin, miten te joudutte lehdistötilaisuudessa esittelemään tämän sopimuksen, joka ei perustu vain ainoastaan teidän ehdotukseenne. Me olemme oppineet tästä valvontapaketista, me olemme nähneet, miten parlamentti ja komissio voivat tehdä yhteistyötä hyvän tuloksen aikaan saamiseksi, ja näin meidän on myöskin toimittava. Erityisesti kun katsotaan velan leikkaamismenettelyihin ja epätasapainotiloihin, niin, niin täytyy kyllä sanoa, että nyt jos koskaan me tarvitsemme toimivan sopimuksen, joka huomioi tai jossa sekä sellaiset maat, joilla on sekä ylijäämää että alijäämää, kantavat kortensa kekoon unionin intressien mukaisesti. Ja me tulemme tukemaan komission tekemää ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Portas, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuten Ranskaan ja Saksan akselilla ei toistaiseksi ole vielä paikkaa tässä salissa, niin haluaisin sanoa neuvostolle jotain tästä sanktioinnostuksesta, joka on suorastaan raivokasta. Ensimmäinen kysymys. Miten on näiden ö, korkotalletusten laita. Mitä filosofiaa, mitä logiikkaa te seuraatte, kun lisäätte vajetta vajeeseen, jotta voisitte taistella yleistä vajetta vastaan? Toinen kysymys. Mahdollisuus, että rakennerahastoista luovuttaisiin. Tämä luopuminen voi johtaa pelkästään siihen, että kasvua rajoitetaan lyhyellä ja, kesk- ja pitkällä aikavälillä ja lisätään vajetta lyhyellä aikavälillä. Ja kolmas kysymys on seuraava. mitä te tulette saavuttamaan epäoikeudenmukaisuutta ja ylimielisyyden syntiä vastaan näiden mm, toimenpiteiden kautta? Kiitos. Kiitoksia seuraa edustaja. Meillä on luvattu kyllä kasvaa, mutta oikeastaan tämä johtaa siihen, että tuotantoteollisuus vain tuhoutuu ja työpaikat katoavat. Me voimme kilpailla heidän kanssa vain, että mennään alaspäin elintasossamme. Meidän täytyy maapallostuminen hylätä, vahvistaa meidän talouttamme suhteessa kilpailuun. Meillä on luvattu, että saamme parempaa taloushallintoa Euroopassa, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden taloudet ovat kovin erilaisia. Yksittäinen lääkemääräys ei sovi 27 erilaiseen maahan. Jo kullakin maalla täytyy omat määräyksensä taloushallintoa varten. Talouskriisi alkoi pankkien toiminnalla, mutta hallitusten vastaus on ollut kiiret ja niiden pelastamiseksi. Meidän täytyy valvoa luotonantoa, siis tätä rahantekoa, joka vankeilla on. Ja, ja ne eivät saa omaa agendaansa vain noudattaa, eikä pelkästään omia edunsaajia miettiä. Kiitos. Kirjus Kozlowski, lepto. Kiitos kollega Koslovski, olkaa hyvä. Mr. Kozlowski, are you here? No? oh, yes. Ei näytä olevan paikalla, vaiko? Mr. Kozlowski, one minute. Kollega Koslovski, tarttukaa nyt mikrofoniin. Teillä on minuutti aikaa tai sitten se minuutti meni jo. Ja już występowałem. I understand what you said, but I assume that you Mr. Kozlovski. I'm sorry I don't know you, so yes, you have the floor. No, teillä on puheenvuoro, oli miten oli. Minä luulin, että olette kollega Koslovski, mutta siitä vaan. <laughs> Jeszcze raz mówię, ja na początku już występowałem, ja zabrałem głos w ramach... Arvoisa puhemies, minä käytin puheenvuoron jo alussa tässä Catch the Eye-kierroksella? Well, uh, you obviously not Mr. Mesheros. And Mr. No, kollega Meseros, teitä ainakaan ole, ja hänen piti puhua oikeastaan jo ennen teitä, joten kollega Meseros, olkaa hyvä. Súlyosabb társadalmi és gazdasági válságát éltük át, melynek legfőbb okai közé tartoztak a globális... Tämä oli vaikein sosiaalinen ja taloudellinen kriisi EUn historiassa syntyi epätasapaino, ei ollut kunnollista sääntelyä finanssimarkkinoilla. Minun uskoakseni Euroopan unioni on nyt hiukan myöhässä ja reagoi myöhässä tähän kriisiin ja yksittäisten jäsenvaltioiden reaktiot eivät olleet sopusoinnussa keskenään. Sen takia on erityisen tärkeää, että me tulevaisuudessa saamme aikaan taloushallintametodeja, jotka estävät nämä virheet. Euroopan unionin täytyy pystyä yksin ja yhdessä reagoimaan tähän kriisiin. Ja mielestäni on tarpeellista myös se, että valiokunta, joka tätä kriisiä käsittelee, jatkaa työtään, siis tämä erityisvaliokunta. Euroopan unionissa ei vielä ole vakautta. Tarvitsemme sitä, että yksittäisten jäsenmaiden talouspolitiikat harmonisoidaan keskenään. Meidän täytyy myös sisäistä kasvua kannustaa ja siksi keskittyä työllisyyteen. Meidän täytyy PK-yrityksiä myös vahvistaa. Niiden rooli taloudessa on aivan erityisen tärkeä. Kiitos. Kiitoksia seurana edustaja Pirilio. Olkaa hyvä. Ää, kirja Papadopoulou, jäänä leptoa. Ei näytä olevan paikalla, joten kollega Papapoulou, olkaa hyvä. on Herra puhemies, me olemme nyt talouskriisissä, risteyskohdassa. Kaikki tämä vaikuttaa energiaan, tuotantoon, kaikki lisää köyhyyttä, siksi on syytä ryhtyä toimiin välittömästi. Se edellyttää, että meillä on enemmän yhteisvastuun tunnetta yhteisössä, enemmän yhteensovittamista talouselpymisen aikaansaamiseksi me vaadimme enemmän Eurooppaa ja vähemmän virkavaltaisuutta, jotta voisimme tukea PK-yrityksiä. Meidän täytyy luoda työpaikkoja, saada enemmän rahaa käyttöön, jotta voisimme kehittää tärkeitä aloja. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on finanssipolitiikka ja talouspolitiikka, joka tukee Euroopan unionia. Meidän täytyy toteuttaa myös toimenpiteitä, että saadaan varoja paremman taloushallinnon takaamiseksi. Meidän täytyy parlamentissa olla myös tilaisuus puhua tästä aiheesta. Uh, o Kollega Lambert, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kohdistaa sanani komissiolle ja neuvostolle korostaakseni kolmea vajetta, jota meillä on. Ensimmäinen vaje on se, että meillä on erittäin tarkka kuri velkojen suhteen, kun taas meillä on erittäin löyhä kuri investointien suhteen. Ja tarkoitan tässä nyt 2020-ohjelmaa. Meidän täytyy myös saada vahva kuri tuolle puolelle, koska kuri ja tiukkuus yksinään ei luo toimeliaisuutta. Toinen vaje, joka meillä on, on seuraava. Me kontrolloimme kuluja hyvin vahvasti, mutta me tarvitsemme myös tarvittavat määrärahat. Olen usein korostanut tätä. Me emme voi koordinoida budjettia ilman, että meillä on myös talouspoliittista koordinointia. Kolmas vaje on demokratiavaje, ja tämä on mielestäni erityisen vakava. Erityisesti Task Force-toiminta edustaa demokratiavajetta. Parlamentti olisi siinä mukana, ja sitä on mahdotonta hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava edustaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitos puhemies. Minä haluaisin keskittyä puheessani G20-valmisteluihin. Edelliset puhujat ovat kaiken sanoneet taloushallinnosta Euroopassa ja tarpeesta vahvistaa, taloushallinto Euroopassa vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta ja paremmin saada olevan parlamentin mukaan ja niin totta kai myös kansalliset parlamentit tähän prosessiin. Minä haluaisin pikaisesti ottaa kaksi asetta esiin, jotka ovat meillä maissamme esillä ja myös 20 minun mielestäni seuraavissa kokouksissa on huomioitava nimittäin rahasota ja se, että raaka-aineiden hintojen volatiliteetti on korkea. Ne ovat kaksi aihetta, jotka ovat uhkana maailmantalouden kasvulle ja se johtaa merkittävään epätasapainoon planeetallamme. Euroopan unionin täytyy pystyä järjestäytymään, lyödä lukkoon yhteisiä kantoja niin, että se voi yhdellä äänellä puhua seuraavassa G20-kokouksessa. Siellä laajemmin seurataan ylipäätään maailman näyttämöä. Kirja Luhan, Kiitos. Ja seuraavana edustaja Luhan ja olkaa hyvä. Domnule președinte, stimați colegi, se pare că efectele crizei sunt departe. Kiitoksia kriisin vaikutukset ovat edelleenkin näkyvissä ja tässäpä, tästäpä syystä haluaisinkin korostaa kohesiopolitiikan merkitystä. Ja lisäksi toteaisin, että tilanne on sellainen, että me tarvitsemme näitä tekijöitä elvytyssuunnitelmassa. Sitä kautta voimme kehittää nykyistä tilannetta ja samalla voimme myöskin lisätä eurooppalaista solidaarisuutta. Mutta ennen kaikkea me tarvitsemme infrastruktuuriin kohdistuvia investointeja, riippumatta siitä, onko kyse viestinnästä, energiasta vai jostain muusta. Me tarvitsemme investointeja eri rahoituslähteistä, myöskin julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä investointihankkeita tarvitaan ja minun mielestäni tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty hyväksi. Kiitoksia. <laughs> Merci, monsieur le président. Euh, mes chers collègues. Kiitoksia puhemies. Ja arvoisat kollegat, haluan ensin onnitella Diego Feijota siitä erittäin tasokkaasta mietinnöstä ja kunnianhimoisista esityksistä. Tämä osoittaa myös sen, että Euroopan parlamentti ottaa paikkansa tässä keskeisessä keskustelussa Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kreikan kriisi on ollut erittäin paljastava. Se on paljastanut taloushallinnossa olevia puutteita, joten haluan kiinnittää huomiota herra Feijun ehdotukseen siitä, että luotaisiin vakausmekanismi, joka olisi pysyvä. Meidän täytyy tarttua tämän ongelman juuriin, sillä ratkaisu on myös siinä, että vahvistetaan talous- ja vakaussopimusta, anteeksi, vakaus- ja kasvusopimusta. Tämä on täysin välttämätöntä, jos me haluamme, että talous tervehtyy ja budjetit, jäsenvaltioiden budjetit tervehtyvät pysyvästi. Tämä ei aina ole maailman suurinta suosiota nauttiva toimenpide, mutta se on tarpeellinen. Kiitos seuraavana kollega Kefichute, olkaa hyvä. Finansų, ekonominė ir sosialinė krizė palyti kiekvieną Europos gyventoją, padidino socialinę... Kiitoksia. Jokaisen Euroopan unionissa jokainen tietää, että köyhyys vain kasvaa meidän jäsenvaltioissamme. olemme nähneet myös, että kansalliset elvytysohjelmat olivat huonosti yhteensovitettuja, liian heikkoja. Kaikilla ei ole ollut edes mahdollisia tällaisia laatia niin, että voitaisiin soveltaa riittäviä taloudellisia toimia, koska maat ovat joutuneet leikkaamaan ja säästämään kuluja ja noudattamaan vääräyksiä valtiovelan osalta. Kaikki tämä tietenkin on kansalaisten etujen vastaista. Esimerkiksi naiset ovat uhatumassa asemassa. He olevat mitä pahimmassa kurjuudessa. Siksi on nyt ryhtyvät toimia miettiä, mitä voimme oppia tästä, että voimme yhteen sovittaa toimintamme paremmin. Möltser, lepto, Seuraavana edustaja Möltser, olkaa hyvä. Börsenmonopoli der Finanzhaie halbwegs reguliert, stehen wir vor dem Problem. Nyt ongelmana on globaali valuuttojen arvon alentaminen. Vaikkakin Kiina on tullut puolitiehen vastaan, niin silti tilanne on hankala meillä me emme voi käyttää valuuttamarkkinoiden interventiomekanismeja ja nyt me joudumme käyttämään jotain muuta. Yhdysvaltalaiset haluavat leikata valtion velkaa, japanilaiset haluavat lisätä talouskasvua ja kun katsotaan tätä muiden maailmanmahtien toimintaa, niin siitä on heikentäviä vaikutuksia Euroopan suuntaan. Meidän täytyy muistaa, että jos kiinalaisia halpatuotteita tulee globaaleille markkinoille, niin se vaikuttaa jatkuvasti kilpailua vääristävällä tavalla markkinoihin ja se saattaa johtaa jopa todelliseen maailmanmarkkinoiden kriisiin. Vaikkakaan emme tiedä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, niin silti meidän täytyy kuitenkin ottaa transaktiovero tulevassa huippukokouksessa esille. Kiitoksia. Kiitos. Nyt edustaja Beres saa kahden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kollegoille eh, panoksistani tähän keskusteluun. Haluaisin eh, sanoa pari kolme asiaa. Ensinnäkin herra Diilille haluaisin sanoa, että hänen puheensa oli erittäin tärkeä, kun me uudistamme kohesiopolitiikkaa. Meidän täytyy tehdä yhteenveto kohesiopolitiikasta ja miettiä, tarkistaa kuinka paljon kuluneiden vuosien aikana liittymisestä lähtien epä, sisäinen epätasapaino on mahdollista korjata näiden rahastojen toimivammalla käytöllä. Ja ehkä meidän täytyy myös tutkia objektiivisesti sitä, mitä läksyä me voimme tuosta oppia tulevaisuutta varten. Monet kollegat ovat puhuneet täällä Euroopan unionin edustuksesta ja kansainvälisestä hallinnosta. Kiitos näistä puheenvuoroista. Tämä on erittäin strateginen asia EUn kannalta hetkellä, jolloin valuuttasota näyttää mahdolliselta syttyä. Meidän täytyy saada eurooppalaisten ääni kuuluviin sekä sisällä että ulkona. Meidän sisäinen voimamme, sen täytyy heijastua myös ulospäin siinä, että me edustamme itseämme voimakkaasti. Herra Goebbelsin puheenvuoron haluan vastata seuraavasti. G20 ei ole ratkaisu, johon me pyrimme kansainvälisen tai maailmanlaajuisen hallinnoinnin kannalta, että kaikilla olisi siellä oma paikkansa. Ei, se ei täytä tätä tehtävää. Eilen YK pääsihteeri puhui siitä, että YKssa tarvitaan syvää uudistusta. Siellä meidän täytyy löytää tulevaisuuden tiet. Sitten vielä lopuksi, herra puhemies, tämän keskustelun päätteeksi haluaisin sanoa heijastaen herra Lambertin sanoja Eh, julkisista hankinnoista ja investoinneista. Me vaadimme tässä mietinnössä, mietinnössä, että komissio vuosittain tarkastelee julkisten ja yksityisten investointien tarvetta ja että meillä olisi tällainen eh, taulu, josta me näkisimme, millaisia investointeja me tarvitsemme pitkällä tähtäimellä työllisyyden hyväksi ja täten myös kansalaisten hyväksi. Sellaisia investointeja, jotka perustuvat meidän visioidemme kestävyyteen ja yhteisvastuuseen, joka on koko EUn sydämessä oleva arvo. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega Feijo. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Signor Herra puhemies, minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän puheenvuoroistaan, kaikista näistä puheenvuoroista, joita olemme kuulleet tämän keskustelun kuluessa. Mielestäni nyt on ryhtyä, syytä ryhtyä sanoista tekoihin Toivottavasti äänestystulos on myönteinen ja sen jälkeen meillä on oma kantamme parlamentissa tässä kysymyksessä, joka liittyy taloushallintoon. Me puolustamme yhteisöhenkeä, lisää avoimuutta ja enemmän julkisuutta. Me puolustamme omassa kannassamme sellaista taloushallintoa, joka koskee kaikkia 27 niin, että meillä on enemmän kasvua, enemmän yhteensovittamista kaikkien jäsenvaltioiden kesken Euroopan unionissa. Meillä on enemmän taloudellista unionia, enemmän yhteisvastuuta. Me olemme tehokkaampia ja paremmin valmistautuneita. Euroopan parlamentti haluaa kaikkien Eurooppaa, vaikkakin voi olla, että meillä äänenpainotukset vaihtuvat, mutta puhumme kuitenkin yhdellä äänellä. Komissio, neuvosto ja parlamentti yhdessä muodostavat tämän rintamana. Taloushallinto ei ole mikään harhakuva Euroopassa, vaan kyse on Euroopasta, jolla on oma vahva institutionaalinen äänensä. Euroopan parlamentti edustaa puolesta kansalaisten ääntä Euroopassa. Minä haluaisin korostaa sitä keskeistä osaa, joka on kansallisilla parlamenteilla. Niitäkin on oltava mukana tämän kysymyksen käsittelyssä. Me Tarvitsemme oman näkemyksensä myös makrotaloudellisessa äh, valvonnassa suhteessa jäsenvaltioihin. Meidän täytyy miettiä strategiaa Eurooppa 2020. Euroopan parlamentin täytyy tarkastella seikkaperäisemmin vielä, miten tätä vakaussopimusta voidaan vahvistaa. Euroopan parlamentti on tehnyt omia esityksiä, jotka ovat erilaisia kuin muiden toimielinten. Minä olen lopettelemassa puheenjohtajamies. Nyt on aika toimia yhtenäisesti ja keskustella tästä. Kiitoksia. Seuraavana komission jäsen Rehn komission puolesta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat edustajat, alkuun haluaisin kiittää esittelijöitä Beres ja Feijoa ja muita edustajia tästä erittäin hyvästä keskustelusta. Tässä todellakin huomioidaan asian merkityksen tärkeys. Haluaisin puuttua niihin huomioihin, joita on keskustelun aikana esitetty ja mitä mietinnöissäkin sanotaan. Alkuun muutama sananen tästä kansainvälisestä ulottuvuudesta. Kun katsotaan maailman taloutta, niin kriisin, kriisiä edeltävät epätasapainotilat ovat edelleenkin nähtävissä ja me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia sillä on muun muassa työllistymistilanteeseen. Tästäpä syystä onkin tärkeää, että G20-huippukokouksessa sitä edeltävässä valmistelukokouksessa etsitään toimivia kansainvälisiä koordinointivälineitä kansainvälisen kasvun vakauttamiseksi. Kaikkien on puhallettava yhteen hiileen tämän tasapainotilan saavuttamiseksi panostamalla kansallisen kasvun lisääntymiseen. Alijäämän maiden täytyisi pyrkiä saamaan vientiin vauhtia. Kyse on miljoonista työpaikoista maailmanlaajuisesti katsottuna – Euroopan unioni pyrkii ajamaan vahvaa ja vakaata rahoitusjärjestelmää, jossa vaihtokurssit näyttävät, miltä talouden tila vaikuttaa. Tämä on yksi keskeinen tavoite, eli globaali kasvu ja vakaus sekä työpaikkojen luominen kestävältä pohjalta. Samoista syistä johtuen onkin tärkeää, että Euroopan unioni uudistaa ja vahvistaa omaa taloushallintotoimintaansa. Edustajien Beres ja Feijon laatimat mietinnöt ovat tärkeitä välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ja komission lainsäädäntöehdotus, kunhan se on hyväksytty, tulee omalta osaltaan mahdollistamaan edistyksiä aimoharvauksin kohti to- vakaasti toimivia talousmarkkinoita. Täällä on esitetty kysymyksiä komission kantaan liittyen transaktioveroon. Keskustelin asiasta edustaja Baroson kanssa ja totesimme, että ehkä minun tulisi selventää komisantaa tähän asiaan liittyen. Ilmeisesti tällä saralla on päässyt syntymään hiukan sekannusta. Paraikaa olemme uudistamassa omaa rahoitusjärjestelmäämme perin pohjin ja meidän täytyy pitää kiinni tästä vauhdista, joka on saatu nyt aikaiseksi. Komissio on laatinut oman ehdotuksensa, joka perustuu tällaiseen pankkiveroon tai vakausmaksuun, jotta rahoitussektorikin osallistuisi omalta osaltaan kriisin syntyviin kustannuksiin ja ratkaisumallien etsimiseen, kun uudet kriisit koittavat. Tästä nyt keskustellaan ja joissakin jäsenvaltioissa tätä pannaan jo paraikaa täytäntöön. Toiseksi komissio haluaisi, että rahoitussektorilla on myöskin oma roolinsa kustannusten hoitamisessa ja tästäpä syystä komissio ja unioni ovat sitoutuneet toimimaan siten, että otetaan käyttöön globaalilla näyttämällä käytössä oleva transaktiovero. Komissio on ehdottanut omiin varoihin liittyen EU-budjetissa ehdotuksensa, jonka mukaan rahoitussektorit osallistuvat EU-sektorilla tähän elvytystoimintaan Lisäksi olisi tarkoitus ottaa käyttöön myöskin äh, rahoitusaktiviteettivero. Tällainen pankkivero tai vakausmaksu olisi tarkoitus ottaa käyttöön. Tämä vakausvero voisi olla yksi omien varojen lähde. Ja kolmanneksi me olemme sitoutuneita siihen, että globaaleilla markkinoilla otetaan käyttöön transaktiovero. Kun katsotaan Feijon mietintöä, niin se pitää sisällään ehdotuksen valuuttarahaston perustamisesta. Komissio pitää järkevänä ottaa käyttöön pysyvä kriisin ehkäisy- ja ratkaisumekanismi, joka olisi kaksisuuntainen. Siinä olisi kaksi ulottuvuutta. Yhtäältä huomioitaisiin ennaltaehkäisyn merkitys ja toisaalta ratkaisu kriisin sattuessa, eli meidän täytyisi varautua pahimpaan mahdolliseen. Mitä tulee kriisin ratkaisujärjestelmiin, niin siihen liittyen olemme todenneet jo toukokuussa selkein sanakääntein, että vahva järjestelmä euroalueella on todellakin tarpeen, kun kriisiä ratkaistaan, ja komission aikeena on esittää tällaista pysyvää kriisinratkaisumekanismia ihan lähitulevaisuudessa. Muutamat keskeiset periaatteet ovat tässä yhteydessä tulleet esille. Kun ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun pyritään, niin niiden täytyy linkittyä saumattomasti toisiinsa. Ja tietty ehdonalaisuuskin on oltava olemassa. Tällainen pysyvä mekanismi, sen pitäisi olla vakaa ja tarjottava myöskin rohkaisevia virikkeitä jäsenvaltioille, talouspolitiikansa muuttamiseksi ja rohkaisevia tekijöitä investoijille, jotta investointihalukkuutta voitaisiin lisätä. Kollega Schmidt esitti tarkistuksen liittyen ei-euroalueen jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen osallistumiseen tähän järjestelmään. Tehän tiedätte, että alkuun tarkoituksena on keskittyä euroalueen jäsenvaltioihin ja toisessa vaiheessa sitten otetaan muutkin jäsenvaltiot tähän järjestelmään mukaan. Komissio tietenkin voi pitää hyvänä tätä tarkistusta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että myöskin ei-euroalue maat voivat osallistua, mikäli haluavat tähän järjestelmään. Herra puhemies, arvoisat edustajat, me olemme edenneet hyvin tasvostyöryhmän tasolla ja saaneet aikaiseksi hyvää tulosta taloushallinnon vahvistamiseksi. Erityisesti kun pyritään ennaltaehkäisemään tulevia kriisejä. Me haluamme juuri korostaa Arvoisa komissaari, arvoisa komissaari, saanko keskeyttää? Arvoisa komissaari, yritän auttaa teitä. Saanko keskeyttää teidät ihan hetkeksi? Kollegat, täytyykö aina toistaa? Tämä on tärkeä keskustelu. Istuutukaa hiljaa. Älkääkä keskustelko keskenään. Komission jäsen, jos voisitko lopetella, kun neuvostonkin täytyy jotain sanoa tähän. Thank you. Kiitoksia, herra puhemies olen tottunut tällaisen kohteluun, mutta kiitokset tästä avustavasta kädestänne. Ja nyt vielä yhteenvedonomaisesti toteaisin, että vaikka konvergenssia on ollut havaittavissa Task Force ja komission ehdotusten välillä, niin nythän vasta tämä lainsäädäntöprosessi on oikeastaan alkamassa. Me olemme vasta nähneet mitä tuleman pitää, mutta varsinainen todellinen lainsäädäntöprosessi alkaa. Se alkaa vasta nyt. Ja Euroopan parlamentti yhteislainsäätäjän ominaisuudessa myöskin vastaa tuloksista. Me haluamme tehdä teidän kanssanne läheistä yhteistyötä ja me vetoamme parlamentin ja neuvoston suuntaan Eli panostakaa tähän lainsäädäntöprosessiin ensi kesän, ensi kesään mennessä, jotta me saamme tämän uuden taloushallintojärjestelmän käyttöön vuoden 2011 kesään mennessä. Silloinhan käydään seuraava arviointikierros. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, kyse on Euroopan unionin uskottavuudesta, siitä, että kykeneekö unioni vahvistamaan taloushallintoa. Ja olen kanssanne samaa mieltä siitä, että yhteisömenettelyn kautta unioni voi todellakin toimia toivotulla tavalla. Minä kuuntelin tarkkaan, mitä teillä oli tähän liittyen sanottavana, ja olen kiitollinen siitä, että te olette sitoutuneet tähän yhteisömenettelyyn. menettelyyn erityisesti mitä kollega Daul ja Schulz, Verhofstadt ja Kohn-Bendit alkuun totesivat. On mukavaa kuultavaa. No compromise. Anyway. Oli miten oli, meidän tulee yksissä tuumin osoittaa, että Yhteisömenettelyn avulla voidaan tuloksia saavuttaa. Nyt niitä kaivataan. Me tarvitsemme uutta taloushallintojärjestelmää. Ja meidän täytyy sitä kautta vahvistaa valuuttaunionia taloudellisin välinein, jotta unionista syntyy todellinen talous- ja valuuttaunioni. Kiitoksia. Eli... Kiitoksia. Lopuksi vielä neuvoston puolesta herra Chastel. No. Puhemies ihan nopeasti. Herra puhemies, hyvin nopeasti. Ensinnäkin haluan kiittää kaikki neuvoston puolesta Kakta esittelijää, Rouva Beres ja herra Feijoa. He symbolisoivat myös parlamentin osallistumista näin tärkeään aiheen käsittelyyn. Sanoisin myös, että minä Haluaisin, että parlamentti nyt nopeasti erittelisi yhteispäätösmenettelyä näitä aloitteita, joita meillä on taloushallinnossa, joita komissiokin on tehnyt varmasti tätä myötä saadaan eurooppalaista taloushallintoa. Minä uskon, että neuvosto kyllä on käytettävissä, parlamentin käytettävissä, että päästään nopeasti eteenpäin näistä esityksistä. Kiitoksia kovasti. Το πολύ συζήτηση έληξε. Paljon kiitoksia. Näin päätämme tämän yhteiskeskustelun. Äänestys toimitetaan tänään 12.30 alkaen.